Dear colleagues, it is uh, time to start. Hyvät kollegat, nyt on aika aloittaa. Haluaisin ensin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Carmelo Vellan. Hän on täällä keskuudessamme. Ja haluaisin välittömästi aloittaa keskustelumme myös senkin vuoksi, että aikaa ei ole kovinkaan paljon, koska komission jäsen täytyy, jäsenen täytyy poistua tältä kello 17. Me olemme pyytäneet komissiota saapumaan paikalle myös sen vuoksi, että meidän täytyy keskustella hänen kanssaan EUn luonnon monimuotoisuuspolitiikasta, siihen liittyvästä asiasta. Yleensä aloitamme komission johdantopuheenvuorosta ja sen jälkeen meillä on ensimmäinen kyselykierros. Koordinaattorit osallistuvat siihen ja sitten saadaan vastauksia tähän. Mutta ja sen jälkeen komissio vastaa ja sitten on toinen kyselykierros. Ensin annan puheenvuoron komission jäsenille johdantopuhetta varten ja sen jälkeen jatkamme. Kiitoksia, olkaa hyvä. Giovanni. Kiitoksia kovasti Giovanni. Arvon jäsenet, kiitoksia siitä, että toivotatte minut jälleen tervetulleeksi tähän valiokuntaan esittelemään tällä kertaa EUn luonnon tila kertomusta, joka komissiolta on saatu muutama viikko sitten. Tämä kertomus on äärimmäisen tärkeää, kun katsotaan luontolainsäädännön toimivuustarkastusta ja biodiversiteettistrategian puolivälin arviointia. Kerron teille myös näistä hieman. Maaliskuun epävirallisessa Ympäristöneuvostossa käytiin hyviä keskusteluja ja nyt minulla on todella mahdollisuus keskustella näistä aiheista teidän kanssanne. Lähdetäänpä liikkeelle tästä luonnon tila-raportista. Meidän tulisi olla siitä erittäin ylpeitä, koska tässä kerätään nyt kunnianhimoisimmalla tavalla tietoa EUn lajeista ja luontotyypeistä jäsenvaltioiden ja toimielinten välisen yhteistyön kautta. Haluaisin korostaa erityisesti sitä merkittävää työtä, jota Euroopan ympäristövirasto on tehnyt kerätessään tietoa ja analysoidessaan sitä. No mitä nämä luvut kertovat meille ja mitä mahdollisia seurauksia niistä voi koitua? Eurooppalaiset ovat muotoilleet maisemiaan ja vaikuttaneet ympäristöön jo monien vuosisatojen ajan, mutta erityisesti viime vuosisadalla nämä muutokset ovat nopeutuneet. Ja tämä, on, tämä johtuu maatalouden tehostamisesta, infrastruktuurin kehittymisestä, kaupunkien laajentumisesta ja myös saasteilla on ollut haitallisia vaikutuksia luontoomme. Lähtökohta luontoa koskevalle lainsäädännöllemme oli se, että pystyttäisiin estämään luonnontilan heikkeneminen ja palauttamaan luontotyyppejä silloin, kun se on mahdollista, niin että voimme varmistaa pitkän aikavälin elonjäämisen sekä itsellemme että luontotyypeille ja luonnolle. Tämä on suuri haaste ja varmasti olette yhtä mieltä siitä, että tämä on edelleen kartalla. Luonto ei kuitenkaan aina vastaa nopeasti toimenpiteisiin, joihin me lähdemme. Ja hyvä uutinen on se, että luontodirektiivien täytäntöönpano on alkanut kantaa hedelmää. Esimerkiksi erilaiset eläinlajit leviävät uudelleen Eurooppaan ja samoin lintukannat ovat alkaneet elpyä LIFE-ohjelman avulla. Natura 2000-verkosto on ollut merkittävässä roolissa lainsäädännössä ja siihen on keskitytty tässä kertomuksessakin. Kuinka tehokas tämä järjestelmä on? Tässä lisää hyviä uutisia. Havaitsimme, että verkosto on merkittävällä tavalla vakauttanut luontotyyppeihin ja lajeihin liittyviä trendejä, jotka ovat olleet heikossa jamassa. Ja myös lintulajikkeet, joita suojellaan tietyillä alueilla, ovat pärjänneet paremmin kuin sellaiset, joita ei ole suojeltu. Emme kuitenkaan ole vielä läheskään ihanteellisessa tilanteessa, vaan biodiversiteetti vähenee ja lajien ja luontotyyppien määrä samoin on vähenemään päin. Investoinnit luontoon, kun niitä on tehty, ovat osoittaneet kuitenkin hyvää tulosta. Tämä koskee sekä eläinlajeja että luontotyyppejä ja sitä, minkälaisia hyötyjä ekosysteemeistä koituu yhteiskunnalle laajemmin. Kuitenkin edistys ei ole riittävää, jotta pääsisimme EUn biodiversiteettistrategiassa asettamimme tavoitteisiin. Mitkä ovat luonnon kannalta suurimpia ongelmia? Kokonaiskuva on selkeä kun katsotaan maahan liittyviä kysymyksiä, maatalouden vaikutukset ovat kaikkein merkittävimpiä. Ja sitten meriasioissa meriluonnonvarojen ja meriluonnonvarojen käyttö ja saasteet vaikuttavat kaikkein eniten. Tulokset eivät ole yllättäviä, mutta meidän täytyy pohtia sitä, mitkä ovat oikeat ratkaisut, joilla voidaan puuttua näihin kaikkein näkyvimpiin kysymyksiin. Yksi tärkeä alue on käyttää EUn varoja. Sitä kautta pystytään tarjoamaan hallinnointia muita mahdollisuuksia Natura 2000-verkosta, mutta niitä ei ole vielä käytetty täysimääräisesti. E Jäsenvaltiot ovat myös hidastelleet täytäntöön pannessaan EUn luonnon, luontoon liittyvä lainsäädäntö. Jopa 20 vuotta ö, luonnontiladirektiivin hyväksymisen jälkeen monilla Natura 2000-alueilla ei ole selviä suojelutavoitteita eikä suojelutoimia. Me olemme vielä kaukana ö, merisuojelualueiden loppuun saattamisesta. Tämä on haaste, jonka otan itselleni komission jäsenenä, koska olen vastuussa kalastus- ja meriasioista. Useita tässä seurauksena on ollut useita rikkomismenettelyjä ja tulee myös olemaan tulevaisuudessa valitettavasti. Joten selvästikin lisäponnisteluja ja mahdollisesti uusia ratkaisuja tarvitaan. Ja tämä johtaa minut luontolainsäädännön toimivuustarkastukseen. Ennen kuin annan teille lyhyen päivityksen siitä, missä ollaan nyt menossa, haluaisin jälleen kerran korostaa sitä, että sekä ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans ja minä olemme korostaneet sitä, että tämä, tällä komissiolla ei ole aikomusta heikentää kunnianhimon tasoa luontolainsäädännössämme. luontolainsäädännössämme. Tämä on myös se näkymys, näkemys, jonka monet ministerit ilmaisivat epävirallisessa neuvostokokouksessa toukokuussa. Olen täysin tietoinen siitä, että on monia herkkiä asioita, jotka liittyvät refittoimintaan ja yhä enemmän on myös paljon kärsimättömyyttä. Monet teistä ovat äskettäin kysyneet minulta, mitä me aiomme tehdä lintu- ja direktiivien suhteen. Voin vain todeta teille, että meidän täytyy saattaa loppuun julkinen kuuleminen ja arviointitoiminta ennen kuin lähdemme keskustelemaan siitä, mitä seuraavaksi tehdään. Tämä aihe on aivan liian tärkeä, jotta tässä kiirehdittäisiin ilman, että ymmärretään täysin ja pystytään pohtimaan näitä ydinkysymyksiä. Tällä erää voin kuitenkin teille jo sanoa, että nyt ollaan vahvasti sitoutuneita eri toimijoiden parissa, eikä pelkästään kansalaisjärjestöt ovat ole sitoutuneita, vaan myös viljelijä- ja kalastusjärjestöt, metsästäjät, onkijat ja eri liike-elämän sektorit joilla on kaikilla oma intressinsä tässä toiminnassa. Olen sen vuoksi luottavainen sen suhteen, eh, luottavainen sen suhteen että arviomme saa paljon eh, panosta eri tahoilta ja tämä johtaa meidät kaikista järkevimpään ja tehokkaampaan vastaukseen. Voin todeta myös sen, että tähän mennessä kollegani jäsenvaltioissa ovat olleet hyvin tukevia, mitä tulee minun lähestymistapaani yksikössäni. Ja toivon, että voin myös laskea teidän tukenne varaan. Julkinen kuuleminen saatetaan päätökseen 24. heinäkuuta. Julkiseen kuulemiseen on tullut palautetta jo yli 200 000 ihmiseltä. Tämä on kaikista korkein osallistumistaso koskaan komission kuulemiseen. Tulemme esittelemään alustavat tulokset Brysselin konferenssissa lokakuun loppupuolella ja kutsun teidät kaikki osallistumaan tuohon konferenssiin. Odotamme sitten kertovamme tämän toimintatarkastelun tuloksista 2016 vuoden alussa. Meillä on myös luonnon monimuotoisuusstrategian puolenvälin arviointi. Luonnontilaraportti myös antaa oman panoksensa luonnon monimuotoisuusstrategian arvioimiseksi. Ja tätä arviota odotetaan syksyllä. Tässä arviossa tarkastellaan edistystä ja identifioidaan puutteita täytäntöönpanossa niin, että voidaan päätöksentekijöille kertoa niistä alueista, joilla tarvitaan lisää ponnistelua, jotta Euroopan unionin ja globaalit monimuotoisuus, luonnon monimuotoisuussitoumukset voidaan saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Tämä tulee myös palvelemaan pohjana meidän pohdinnallemme sektoriaalisesta politiikan uudelleentarkasteluista ja uudistuksista, kuten yhteisen ma- maatalouspolitiikan uudistuksesta, samoin kuin siinä tarkastellaan, tarkastellaan myös monivuotisen rahoituskehyksen näkökulmasta. Tämän, tämä arvio tulee kertomaan niistä prosesseista, millä tavalla voidaan relevantit tavoitteet kestävän kehityksen osalta toteuttaa niin, että saavutetaan EUn tavoitteet. Haluaisin kovasti, että tässä saattaisiin myös, tämä olisi enemmän kuin pelkkää yksinkertaista arviointia. Sen pitäisi palvella korkeampaa tavoitetta ja saada enemmän arvokasta näkemystä siihen, mitä merkitystä on sillä, jos nyt ei onnistuta tässä toiminnassa. Tässä painotetaan sitä merkitystä, joka luonnon monimuotoisuudella ja ekojärjestelmillä on todellisena luonnon pääomana. Tätä täytyy Tämä on sellainen ala, jolle täytyy investoida hyvin nopeasti. Kuten äskettäin vihreänä, vihreän viikon aikana keskusteltiin, on aivan selvää, että merkittävä edistystä on saavutettu, mutta tämä ei jälleenkään ole riittävästi, jotta, riittävää, jotta voitaisiin saavuttaa 2020 tavoitteemme tarvitaan vielä paljon enemmän ponnisteluja, eritoten mitä tulee luonnon monimuotoisuuden integroimiseen, sektoriaalisiin politiikkoihin ja täytäntöönpanoon niin, että voimme varmistaa sen, että sen täysi arvo toteutuu eikä sitä heikennetä niin kuin usein on tapahtunut. Ym, olen ymmärtänyt, että Euroopan parlamentti aikoo laatia oma-aloite mietinnön asiasta. Olen erittäin iloinen tästä. Me tarvitsemme uutta pontta, jotta, tavoitte, jotta saavuttaisimme vuoden 2020 tavoitteet. Vain jos me yhdistämme kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta, eli talouden, sosiaalisen ja ympäristöaspektin politiikassamme, vain silloin me voimme tuottaa terveen, saada aikaiseksi terveen ja menestyksekkään Euroopan, joka tarjoaa pitkäaikaista ja turvallista, turvallista tulevaisuutta kaikille kansalaisillemme. Meidän, täytyy, meidän täytyy liikkua kohti kattavampaa biodiversiteetin arviointia. Tämähän on pohjana meidän terveydellemme ja vauraudellemme. Tämä oli nimenomaan se aihe, josta tämän vuoden menestyksekkäillä vihreillä viikolla keskusteltiin, ja tämä on aihe, joka on meidän työ- ja kasvuagendamme ytimessä. Lopuksi haluaisin esittää muutaman henkilökohtaisen huomion. Tulen itse hyvin pieneltä saarelta ja sen vuoksi olen hyvin selvillä siitä, mikä merkitys on rajoitetuilla luonnonvaroilla ja sillä, että niistä pidetään hyvää huolta oman hyvinvointimme ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin vuoksi. Tässä kontekstissa varovaisuusperiaate vaikuttaa minusta aivan tähdelliseltä. On parempi välttää vahinkoa kuin korjata vahinkoja paljon kovemmalla hinnalla myöhemmin. Taloutemme, kasvu ja työpaikat ovat paljon kestävämmällä pohjalla ja hyötyvät enemmän, jos ne rakennetaan luonnon kunnioittamisen pohjalle – sen sijaan, että ne rakennettaisiin luonnon kustannuksella. Tämän vuoksi minä edelleen puolon vahvaa EUn luontolainsäädäntöä ja tämä luonnontilaraportti on entisestään vakuuttanut minua tämän tarpeen merkityksestä. Tänä päivänä meidän täytyy tehdä enemmän. Meidän täytyy parantaa täytäntöönpanoa, lisätä luontoon investoimista ja hallinnoida paremmin Natura 2000 verkkoa. Haluaisin kiittää teitä siitä, että kuuntelitte minua ja odotan innolla kommenttejanne ja näkemyksiänne. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä komission Vella. Nyt voimme aloittaa ensimmäisestä kyselykierroksesta. EPPn edustaja Ivo Belet ensimmäisenä, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on vain vähän aikaa. Kaksi minuuttia jokaista puheenvuoroa varten. Thanks, Chairman. That's very, very... Kiitoksia puheenjohtaja. No kaksi minuuttia on todella vähän pieni aika, lyhyt aika Tervetuloa tänne valiokuntaamme, hyvä komission jäsen. No, minulla on turha tässä viitata tähän monimuotoisuusstrategiaan, josta jäsenvaltiot ovat sopineet ja vuonna 2050 ja 2020 tavoitteista. Tietenkin meidän on tällä tiellä edettävä. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän on todella lopetettava ekosysteemien tuhoaminen. Täällä on tämä Euroopan unionin luonnon tila, julkaisu, jota olemme tutkineet tarkkaan. Täällä puhuttiin saukoista ja lintujen populaatiosta, jotka, joiden tila on kohentumassa. Se on hyvä, mutta täällä on myös, myös sellaisiakin lukuja, jotka eivät ole kovinkaan rauhoittavia, vaan aiheuttavat huolta. Täällä sanoitte, että pitäisi investoida luontoon. Varmasti kaikki olemme yhtä mieltä tästä tarpeesta. Samaan aikaan tiedämme, että meidän on harmonisoittavaa luonnon ja sosiaalitaloudellisen kehityksen kulkuja, esimerkiksi infrastruktuuriinvestoinnit, ei koske ainoastaan tietä, vaan myös rautateitä ja puuttuvia yhteyksiä. Nämäkin olisi otettava huomioon. Tietenkin pidämme hyvänä julkista kuulemista, johon viittasitte, ja ymmärrän kyllä, että että jopa aika paljon yksityiskohtia, mutta tietenkin meitä nämä tulokset paljon kiinnostavat. Aiotteko tehdä uusia ehdotuksia? koskee näitä kahta kaikkein tärkeintä direktiiviä ja aiotteko muuttaa niitä kokonaisuudessaan vai keskityttekö joihinkin tiettyihin artikloihin huomioiden se, että meillä on kaksi tärkeää tavoitetta 2020-2050, josta on jo sovittu. Tietenkään ei pidä myöskään ryhtyä dogmaattiseksi. Olette kuulleet sidosryhmiä, maanviljelijöitä, metsästäjiä ja muita ja erityisesti viljelijöitä niin, että saadaan aikaan liittoutuma viljelijöiden ja ympäristön suojelijoiden kan välille niin, että ymmärrämme, että viljelijät eivät ole vihollisia, vaan, vaan, vaan tärkeitä kumppaneita. Tässä luontoasiassa on hyvä, että meillä on tiiviit rakenteelliset suhteet sidosryhmien kanssa. Kysymys siis, kuinka aiotte pureutua näihin mahdollisiin lintu- ja luontotyyppidirektiivien muutoksiin? Kiitoksia. Thank you very much. And now Matthias Groth. Kiitoksia. Nyt Matias Brot. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Te kerroitte vihreän viikon aikana, että Natura 2000 on ollut yksi suurimmista menestystarinoistamme EU-ssa. Kyllä näin on ollut, mutta ei tämä vielä aivan valmista ole. Meillä on lintusuojadirektiivi ja muutkin direktiivit ovat vielä täytäntöönpanovaiheessa pitkälti jäsenvaltioissa. Eli nyt täytyy katsoa, ettei pyörää aleta kääntää taaksepäin, kun lähdetään tähän toimivuustarkastukseen, fitness checkiin. Sanotte, että näin ei haluta tehdä, mutta ne, joiden tätä täytyy täytäntöönpanna paikallisesti, niin ei heille voida vain sanoa, että kaikki on aina helppoa. Omassa vaalipiirissäni keskustelin vesipuitedirektiivistä. Siellä tarvittiin tiettyjä turvallisuustoimia osallistujille, jotta he pääsivät ylipäätään paikalle. Eli että ei tämä aina täytäntöönpanon kannaltakaan ole kovinkaan helppoa. Tässä täytyy toimia hienovaraisesti, emmekä saa välittää siitä, että pyörää käännetään nyt taaksepäin. Ivo Bellet sanoi, että tässä asiat eivät toimi toisiaan vastaan, vaan toistensa puolesta. Mitä tulee kustannushyötyihin, tilanne on aika selkeä. 5,8 miljoonaa euroa ovat täytäntöönpanokustannukset ja 200-300 miljardia olisivat sitten hyödyt loppujen lopuksi. Eli kyllä luvut puhuvat selkeää kieltä. Nyt on avattava silmät. Tämä ei ole mikään kuppausoperaatio, vaan tällä luodaan pohjaa sille, mihin halutaan mennä. Joten näihinkin asioihin pitää kiinnittää huomiota ja parlamentissa, kun pääsemme laatimaan valiokunta-aloitteesta mietintöä, niin varmasti tähän kiinnitetäänkin huomiota. On hyvä, että lainsäädäntöä pohditaan uudelleen, mutta pyydän teitä viestimään asiasta siihen suuntaan, että tässä ei oteta takapakkia. Katsotaan esimerkiksi Natura 2000 osalta, missä tällä hetkellä mennään ennen kuin tehdään mitään. Tämä on pyyntöni teille, komission jäsen. Kiitoksia sitten Demesmaker. Ja, dank u wel eh, voorzitter en welkom eh, commissaris eh, in de commissie, in deze milieucommissie. Kiitoksia ja tervetuloa tähän ympäristövaliokuntaan, hyvä komission jäsen. Minä tulen olemaan esittelijä tässä mietinnössä. Hyvä komission jäsen, kun otetaan huomioon se, kuinka Tämä se nähdään, no se tietenkin muuttuu kontekstin mukaan. Talous- ja rahoituskriisin aikana on sellainen vaikutelma, että nämä Natura-direktiivit ja koko lainsäädäntö, joka koskee ympäristöä ja, ja maataloutta, vain vaikeuttavat asioita, mutta itse asiassa tämä maailman talousfoorumi päätyi tulokseen, että, että luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien me, tuhautuminen on yksi suurimmista vaarasta taloudelle. Myös omalla alueellani on tehty tutkimus asiasta ja on esitetty lukuja. Flanderin akateeminen yhteisö on aivan näinä päivinä vetänyt hälytyskelloa ja todella täällä tuhutaan, puhutaan nyt talouden, ekonomian ja ekologian yhteen törmäyksestä, joka on hyvin vaarallista ja siitä on päästävä yli, jos halutaan katsoa tulevaisuuteen visio on väärä. Esimerkiksi tehty ohjelma, jossa, na, jossa na, luonto ja talous menevät käsi kädessä eteenpäin. Se on hyvä esimerkki. Antwerpenissäkin mennään tähän suuntaan. Vuonna 2015 tässä kertomuksessa koskee luonnon tilaa, on totesin joitakin luonnon muotoisuuteen liittyviä näkemyksiä, mutta siinä puhutaan myös sitä, että on asianmukaisesti täytäntöpantava Euroopan lainsäädäntöä, jotta saadaan aikaan hyviä tuloksia, vaikka ne eivät olisi vaikkaan valtavan vaikuttavia. On myös direktiivejä, ei ole kysymys direktiivistä, jotka eivät ole hyviä, vaan niitä on täytäntöönpanettava kunnollisemmin. Kuinka voidaan luontoa koskeva direktiivi paremmin täytäntöpanna? Meidän on keskityttävä myötäisiin seikkoihin. Luontotyyppi direktiiviin perustuu tien tosiasioille. Timmermans kesäkuussa sanoi, hän puhui luontotyyppiä lintu direktiivistä sanoi, että ne ovat vanhentuneet ja niitä on uudistettava. Minusta tämä tuntui oli omituiselta, kyllähän tämä on totta, mutta pitää katsoa mitä tuloksia tuli toimivuustarkastuksesta. Meidän on otettava pohjaksi todella tosiasiat ja luvut. Kiitos. Thank you very much. And now Mr. Kiitoksia nyt edustaja Hepardi. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset komission jäsen siitä, että esititte meille täällä valiokunnassa tämän luonnontilaraporttinne. En aio toistaa siitä, mitä edelliset puhujat ovat jo sanoneet. Haluaisin kuitenkin muutaman seikkaa korostaa. Ensinnäkin, kuten itsekin totesitte, tämä valtaisa nykyisen luonnon, luontoon liittyvän lainsäädännön, ö, lainsäädännön menestys, ö, silloin kun sitä on oikein täytäntöön pantu, niin menestys on todella aivan uskomatonta ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Toiseksikin luonnosta me saamme kaiken sen, mitä tarvitsemme. Luonnon arvo on aivan loppumaton se on sellainen, jota täytyy suojella. Mutta tässä raportissa puhutaan myös uhista. Uhista luontoon ja moni, luonnon monimuotoisuuteen liittyen. Ja yksi näistä uhista nousee esille hyvin vahvasti, eli maatalous. 50, yli 50 prosenttia Euroopassa on maatalous maata ja näin ollen meidän täytyy yhdessä maanviljelijöiden kanssa tehdä yhteistyötä, jotta voimme suojella luonnontiloja. Mutta meidän täytyy myös se, mitä teimme maatalouspolitiikan vihertämiseksi, niin se oli loppujen lopuksi ihan täysi epäonnistuminen. Jäsenvaltiot ja parlamentti yhdessä vesittivät tätä lainsäädäntöä merkittävällä tavalla, mutta nyt jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöä täytäntöön ja kehittävät yksityiskohtia yhä enemmän ja näin kaikki vesittyy entistä enemmän. Minä luulin, että se olisi mahdotonta, mutta näin kyllä tapahtuu. Mitä sitä aiotte tehdä, jotta tämä asia voitaisiin korjata yhdessä Phil Hoganin kanssa? Sitten muut politiikan alueet. Me voimme keskittyä kyllä luontoon liittyvään lainsäädäntöön ja pieneen, mutta menestyksekäisen Life-ohjelma, Luonto Life-ohjelma budjettiin, mutta mitäs muut politiikan alat, kohesiopolitiikka. Pitäisikö eri politiikan aloille olla paljon tiukempi luonto määräysten noudattamisvelvoite. Ja sitten rahoituspuolihan on äärimmäisen tähdellinen asia. Meillä ei, kuten kaikki tiedämme, ole riittävästi varoja, mutta meillä on 3,4 miljardia tälle rahoituskaudelle LIFE-ohjelman budjettiin. Ja samalla meillä on 22 miljardia maatalousympäristöjärjestelmää. Mutta tilintarkastustuomioistuin on huomauttanut, että tässä ei ole tullut lähestulkoon yhtään myönteisiä vaikutuksia ympäristön kannalta. Voisitteko te hieman tästä puhua? Lopuksi vielä kysyisin teiltä, hyvä komission jäsen, oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että tämä luonnontilan raportti antaa hyvin selvän johtopäätöksen meille. Meidän täytyy lisätä ponnisteluja me kaikilla politiikan aloilla, ei pelkästään luontoon liittyvässä lainsäädännössä. Jos olette yhtä mieltä tästä, niin mitä te aiotte tehdä näiden ponnistelujen lisäämiseksi? Kiitos. Kiitoksia nyt edustaja Koletsna. Děkuji. Děkuji také za vaše slova, pane komissaari. Kiitoksia. Kiitos alustuksestanne, hyvä komission jäsen. Odotamme jo innolla kuulemisprosessin tuloksia ja suhtaudumme luottavaisin mielin tähän. Ensimmäinen vaihe näyttää varsin myönteiseltä. Tässä katsotaan kaksi vuotta taaksepäin Ne voimme olla ylpeitä, koska emme olisi uskoneet, että kaikki sujuisi näinkin hyvin. Meidän on ponnisteltava parantaaksemme jatkossakin monimuotoisuutta. Kriittisemme jäsenvaltioita siitä, että ne eivät edistä luonnon monimuotoisuutta kylliksi, eikä käytössä ole myöskään selkeitä kriteereitä. Ja totta kai on erilaisia ristiriitaisuuksia – politiikan alat eroavat tietysti toisistaan. Ajatellaanpa esimerkiksi maataloutta, se on hyvä esimerkki. Miljoonia euroja käytetään messuihin, näyttelyihin, kehutaan sitä, kuinka hyviä kala, lammet ovat ja sanotaan, mikä niiden merkitys on monimuotoisen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Samalla pyritään lisäämään energiantuotantoa ja tällä taas on haitallisia vaikutuksia luonnolle. Erilaiset energiahankkeet vähentävät luonnon monimuotoisuutta – aiheuttavat haittaa ja meidän pitäisi päästä tilanteeseen, jossa uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ei aiheuttaisi haittaa luonnolle. Tähän liittyy tiettyjä jännitteitä ja tämä on tärkeä tehtävä Euroopan unionille ja Euroopan parlamentille. Jos me sanelemme jäsenvaltioille, mitä niiden pitäisi tehdä, mutta ne eivät ota tätä kuulemin korvinsakaan, silloin syntyy ongelmia meidän strategiamme, jolla edistetään monimuotoisuutta, niin on katsottava, miten suhtaudutaan esimerkiksi tulokaslajeihin. Thank you very much. And now, Mr. Kiitoksia. Herra Eichhardt. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen Vella siitä, että selvititte, mitä aiotte tehdä ja kuinka miltä tämä menettely näyttää. Suurempaan, Suurimmat osat kysymyksistä on tehty. Varmaankin tästä salista saa sellaisen tuntuman, että ihmiset eivät oikein luota tähän harjoitukseen. Tietenkin voitte sanoa tätä, niin kyllä meidän on nyt vain katsottava näitä nykyisiä direktiivejä ja mitä niistä vielä saadaan irti. Kyllähän tämä kuulostaa kaunilta ja kun eihän sitä voi oikeastaan näistä vastustaa, kun näin sanotaan, mutta kuitenkin täällä takana on komission lausuntoja, kuten täällä kollega sanoikin, herra Timmermans jo veti yhteen, että tarvitaan uudistamista Onhan se hyvä, että meillä on julkinen kuuleminen, mutta mitä se tarkoittaa, jos sitten päätelmät jo etukäteen on komissiosta annettu? Jos sitten kuitenkin katsotaan julkista kuulemista, niin onhan siinä paljon kor- korostettu sitä, kuinka kalliiksi täytäntöönpano tuli, tuliko siitä työpaikkoja, tuliko siitä lisäarvoa, mitä syitä näille kysymyksille oikeastaan on, koska suurin ongelma, jonka tiedämme, koskee juuri sitä, että täytäntöpano on mennyt pieleen. Ei ole mitään, tällä ei ole mitään kysymyksiä täytäntöpanossa panosta tässä teidän kuulemisessa, että Tämä on avainasema asia. Nyt sanotaan, että ei haluta laskea kunnianhimotasoa, mutta toisaalta teillä on julkinen kuuleminen ja kysytte paljonko täytäntöpano maksaisi. Mitä te oikein täällä teette? Minä en oikein pysy kärryillä. Mitä yritätte saada aikaan ja mitä yritätte ehdottaa jälkeenpäin myöhemmin? Selkeä kysymys, miksi julkisessa kuulemisessa on niin vähän tai juuri ollenkaan pyrkimyksiä ja kysymyksiä koskien täytäntöpanon puutteita ja mitä aiotte tehdä, jotta tätä voidaan parantaa. Sen sijaan, että katsotaan direktiiviä, josta juuri sanoitte heti alussa, että pitää saada tuloksia aikaan. No jos näin on ja ettekä jo kunnianhimoisia tavoitteita alentaa, niin sitten ehkä pitäisi ryhtyä puhumaan täytäntöpanosta ja sen puutteista sen sijaan, että että meillä on tällainen aika heikko harjoitus, joka vain lisää epäluottamusta. Thank you very much. And now Mr. Kiitoksia sitten edustaja Pecini. Grazie Presidente, grazie. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Puutun siihen, mitä Bas Eichhout sanoi, ja esitän lyhyen kysymyksen. Tämä kertomus, joka koskee luonnon tilaa osoittaa, että luonnon monimuotoisuus on vähentynyt Euroopassa viime vuosina, mutta menestystarinoitakin on nähty. Direktiivejä on hyvin tiukkaan täytäntöönpantu ja tämä on johtanut siihen, että joitakin, joidenkin eläinlajien, kuten kotkien, ilvesten ja muiden tilannetta on saatu parannettu ja ne ovat palanneet tietyille alueille – Kysyisin, mitä toimia komissio aikoo tehdä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät, toisin kuin äsken sanoin, täytäntöönpanne kunnolla lainsäädäntöä ja estävät näin kansalaisten saaman hyödyn näistä asioista. Kiitoksia nyt komission jäsen. Teillä on puheenvuoro vastauksia varten. Kollegat odottavat tätä. First of all, thank you for... Hyvä, kiitoksia ensinnäkin näistä oikein kiinnostavista kysymyksistä. Haluaisin aloittaa Ivo Veletistä koskien tätä edistystä tuon luonnon tilaa julkaisun mukaan. Haluaisin sanoa tämän aivan selväksi. Ensinnäkin tämä luon, luonnon tilaa koskeva kertomus. Meillä oli tämä ensin, sit, sitten meillä oli ympäristön tilaa koskeva kertomus, jossa vahvistettiin se, mitä oli jo sanottu. Ja todellakin edistystä on tapahtunut. Mutta vaikka ympäristö onkin tapahtunut, niin kaikkiin tavoitteisiin ei ole päästy. Ja sen lisäksi molemmat kertomukset varoittivat siitä, että tulevaisuuden kannalta, jos jatkamme samaan tyyliin kuin tähän asti, niin ongelmat kasvavat suuremmiksi. Ensimmäinen kysymykseni siis on, nyt kun olette nähneet tämän ympäristökertomuksen ja kun katsotte luonnontilaa koskevan kertomuksen, niin aiommeko sitten jatkaa samaan malliin? Tämä ei ole ainoastaan minun käsissäni oleva päätös. Olemme tässä yhdessä ja meidän on tehtävä työtä ja keskusteltava yhdessä. Sitten julkisesta kuulemisesta. Minun käsittääkseni tavoitteet ovat tallessa, kuinka aiomme edelleen saavuttaa näitä tavoitteitamme. Ivo mainitsit myös viljelijät ja haluaisin tähän tarttua, koska todellakin sanoitte, että, että viljelijät ovat liittolaisiamme ja parhaita ystäviämme. Haluaisin tätä vielä vähän täsmentää ja sanoa, että hyvät viljelijät ovat liittolaisiamme, hyvät viljelijät ovat ystäviämme, mutta meidän on tiedetty sekin, että samalla tavalla kun on hyviä ja hyvää viljelyä, niin on myös huonoa viljelyä ja huonoja viljelyitä. Ja tämä on meidän pidettävä mielessä. Matias, kiitoksia kysymyksistäsi. Natura 2000 asiasta. Kyllähän edistystä on tapahtunut. Erityisesti maan osalta, mutta kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, niin aina unohdamme sen, että meillähän on 30 prosenttia, biodiversiteetti 30 prosentilla planeettaa ja myös 70 prosenttia planeettaa eli kaikessa merissä. Maalla 17 prosenttia maasta – Natura 2000 ja merealueilla ainoastaan 4 prosenttia. Olen aivan yhtä mieltä Matiaksen kanssa siitä, että ei olisi tällaista että ei nyt mentäisi taaksepäin näiden tavoitteiden kanssa, mutta samaan aikaan meidän on katsottava tulevaisuuteen. Joskus teemme sen virheen, että teemme niin ja nyt yritämme katsoa, onko olemassa olevaa lainsäädäntöä varten? Onko tavoitteet sellaiset, että ne sopivat tämän päivän haasteisiin? Meidän on varmistettava ja muistettava se, että tulevaisuuden haasteet ovat paljon suurempia kuin tämänpäiväiset. Ja meidän on lopetettava se, että ajatellaan vain, vain tätä hetkeä, vaan on ajateltava suurempia haasteita, jotka meitä odottavat tulevaisuudessa. Nämä ovat tavoitteet, joiden kautta voidaan päästä menestyksekkäästi eteenpäin. Tiedän, että Matias onnistui hyvin, kun omassa vaalipiirissään hän hoiti näitä vesihankkeita. Kun puhutaan kustannushyötyharjoituksista, niin ovathan ne hyviä, mutta minun mielestäni ne eivät riitä. Kun puhutaan kustannushyötyharjoituksista, niin yleensä ja usein Niitä tehdään vain rahan takia. Että vaikka kustannukset ovat 100 ja hyödyt ovat 80 eh, tai 150, hyvin harvoin tähän yhtälöön tuodaan ympäristöetuja. Olen sitä mieltä, että meidän olisi tässä vähän muutettava ajattelutapojemme. Sitten Demesmaker josta tulee esittelijä tässä asiassa ja toivonkin, että voimme tehdä tässä yhteistyötä. Tästä näkemyksestä, miltä talouden paineet näyttävät. Valitettavasti on tällainen vaikutelma siitä, että, että ympäristö on aina pullonkaulaa talouskasvulle. Mutta nyt tämä näkemys on muuttumassa ja meidän on jatkettava taistelua niin, että se muuttuisi. Nykyään monet, erityisesti nuoremmat sukupolvet, ovat ymmärtämässä, että meidän taloutemme on riippuvainen luonnon monimuotoisuudesta. kai mikä tahansa valmistettu tuote ja sen raaka-aineet ja lähteet voidaan kyllä jäljittää luontoon asti ja monimuotoisuuteen asti. Ei tässä ole mitään kysymyksiä. Jos emme huolehdi luonnon monimuotoisuudestamme, niin emme sitten huolehdi myöskään taloudestamme. Toinen osoitus tästä on se, että, että jopa kriisinkin aikoina se ala, joka edelleen jatkoi kasvuaan, oli vihreän kasvun sektori, vihreät työpaikat, kriisin aikoina siis. Näkemys siitä, että ympäristö olisi jonkinlainen pullonkaula, niin on kyllä täysin, täysin väärä. Eikä tässä ole kyse vain meistä. Me olemme tietenkin lainsäätäjiä, me puhumme ja, la, ja laitamme lausekkeita ja pidämme huolta siitä, että, että niitä täytäntöön Mutta sitten on muistettava yksityinen sektori. Kyllähän sekin tämän ymmärtää ja kun yksityinen sektori ymmärtää, että meille on tärkeää huolehtia luonnon monimuotoisuudesta, niin järjestävät investoimien. Yksityinen sektori on jo aloittanut tämän työn monilla vihreillä aloilla ja kiertotalouden alalla ja niin edelleen. Sitten täytäntöönpanosta. Olen aivan yhtä mieltä. Täytäntöönpanossa on, on aina, täytäntöönpano on aina se, se kohta, missä meidän pitäisi olla vielä kunnianhimoisempia. Sitten edustaja Herbrandi. Niin kyllähän tämä nykyinen lainsäädäntö tuottaa tuloksia, se on totta, mutta niin kuin sanoin, sitten me emme ole kuitenkaan sen kautta saavuttamassa kaikkia tavoitteita koskien kaikkia aloja, joten on hyvin tärkeää, että ennen kuin ryhdymme tarkastelemaan mitään muuta, niin on katsottava täytäntöönpanoa. Luonto on erittäin tärkeä asia elämässämme. Se on kaikkein tärkein asia elämässämme. Me olemme täysin luonnosta riippuvaisia. Kuten sanoitte, luonto antaa meille valtavasti palveluja niin, että kuitenkaan emme koskaan saa luonnolta laskua. Usein olen sanonut, että tarvitsemme luontoa enemmän kuin luonto tarvitsee meitä. Jos käytämme, kohtelemme luontoa hyvin, niin luonto kohtelee meitä paremmin. Jos kohtelemme luontoa huonosti, niin luonto tulee kohtelemaan meitä huonommin viljely, maanviljelyksestä olen yhtä mieltä, että meidän on tätä ta- tarkasteltava ja erotettava toisestaan hyvä ja huono maatalous, hyvä ja huono viljely. Meillä on tulossa hyvin pian äh, YMPn uudi- äh, tarkastelun. Meillä on, meillä on 30 prosenttia varoista kohdennettu viherryttämiseen, YMP viherryttämiseen, joten on siis on katsottava, että, että nämä varat menevät oikean tarkoitukseen sitten maanviljelyn osalta. Minun ajatukseni tällä hetkellä on se, että jos puhumme siitä, että ei tuettaisi vahingollisia mm, tuotteita energia-alalla ja niin edelleen, niin jos on viljelyksen puolella on vahingollisia tuotteita, niin samoin perustein meidän olisi lopetettava tuet. Jos meillä äh, on huonoa viljelystä ja maataloutta, joka vahingoittaa vesiämme, maaperämme, ilmaamme, niin silloin se tuhoaa juuri sitä maataloutta, josta muuten olemme riippuvaisia. Sitten Phil Hoganin kanssa tekemästämme työstä – Tästä olemme jo aloittaneet keskustelut ja tarvittaessa ryhdymme toimiin yhdessä. Olen myös yhtä mieltä siitä, että luontoon, luonnontilaa koskeva kertomus toteaa, että meidän on ponnisteltava ahkerammin. Ja kun ihmiset kysyvät minulta, että mitä minä aion tehdä, niin vastaan, että ei ole kyse siitä, mitä minä aion tehdä, vaan meidän on tehtävä tässä yhteistyötä on kyse siitä, mitä me yhdessä aiemme tehdä. Konechnalle sitten, mitä teemme kuulemisprosessin tulosten kanssa. Minusta tämä on erittäin tärkeä prosessi. Me emme tee mitään päätöksiä ottamatta huomioon kaikkia kommentteja, ideoita ja huomioita, joita tästä kuulemisesta tulee – on totta, että jotkut jäsenvaltiot koko ajan kritisoivat sitä, että että, että, että, että, että niitä kritisoida sitä, että ne eivät tue monimuotoisuutta. Ja meidän on tästä syystä edelleen jatkettava tätä täytäntöönpanoa ja valvontaa. Mitä sitten tulee lainsäädäntöön, joka ei ole niin tarpeellista? No meillähän on tätä samaa lainsäädäntöä. Mikä sitten meillähän on täällä 28 jäsenvaltiota, jos säännöt ei ole yhteen sopivaa, niin eihän se toimi. Jos todella haluamme olla kunnianhimoisempia, niin haluammeko olla todella tulosten osalta kunnianhimoisempia, jos näin on, niin sitten meidän on tunnistettava ne jäsenvaltiot, jotka ovat jäämässä muista taakse, ja sitten on katsottava, kuinka voimme niitä tukea. Sitten mitä tulee näihin tulokaskasveihin, niin näihin tulokaslajeihin, tämä on todella hyvin tärkeä asia. Näemme nyt, miten kielteisiä vaikutuksia näillä asioilla on. Prosessit lähtivät liikkeelle 15-20 vuotta sitten. Tänä päivänä emme voi näyttää välittömiä vaikutuksia koskien näitä tulokaslajeja, mutta mutta tulevaisuudessa niin kyllä tulee käymään. Sitten sanottiin, Reichhalt sanoi, että ihmiset eivät luota tähän harjoitukseen. Niin todella, jos, jos ihmiset näkevät, että me täällä teemme, tehdä, teemme lähen, etenemme yhdessä, niin kyllä siitä pitäisi olla luottamusta. Meidän olisi luotettava toinen toisiimme ja puhuttava suoraan. Sanoitte, että ehkäpä ihmisillä ei ole riittävästi luottamusta komissioon. No sitten kysyn saman teiltä. Luotatteko te Euroopan parlamenttiin? Voiko parlamentti antaa ne takeet siitä, että emme lähde tästä takapakkia menemään, jos vaikka avaamme lintu- ja luontotyyppidirektiivit? Meidän on ryhdyttävä luottamaan toinen toisiimme, ja jos te ette luota, kollegoihinne täällä parlamentissa, niin älkää sitten ryhtykö syyttelemään minua tai muita komission kollegoita. Puhutaan suoraan ja, ja avataan kaikki kirjat. Niin kyllä, herra Timmermans antaa takeet, minä annan omat takeeni, mutta jos luottamusta ei ole, niin me emme ryhdy toimeen, ellei konsensusta ole riittävällä pohjalla. Sitten äh, puhutaan täytäntöönpanon puutteista ja kustannuksista. No minä en ole puhunut täytäntöönpanon kustannuksista, vaan siitä, mitä kustannuksia tulee, jos lainsäädäntöä ei täytäntöönpanna, koska täytäntöönpanoimatta jättäminen on paljon kalliimpaa kuin täytäntöönpaneminen, joten minun perusteluni on, että älkää antako minulle kustannuksia, mitä tulee täytäntöönpanosta, vaan kertokaa minulle, kuinka paljon maksaa, jos täytäntöönpano jää tekemättä. Koska se, se, on, se on aina kalliimpi menoira. Niin meillä on lainsäädäntö, joka tuottaa tuloksia. Mutta kun katsotaan tätä luonnontilaa koskevaa kertomusta, ympäristön tilaa koskevaa kertomusta ja kun tuo välikertomus on tulossa, niin kyllä meidän kaikkien on tässä sanottava, että kyllähän näissä kertomuksissa todetaan, että edistystä on tapahtunut. Sitä ei ole ollut kuitenkaan riittävästi. Jos jatketaan samaan malliin, ongelmia tulee tulevaisuudessa lisää. Jos näiden raporttien jälkeen edelleen päätämme panna kädet riskiin, ristiin, niin sitten ne, tämä ei enää riipu minusta, vaan meistä kaikista. Varmaankin jo vastasin edustaja Pedicinin kysymykseen, tähän EUn monimuotoisuusasiaan ja merkitykseen e, ainoastaan elkisessä Euroopan luonto, kun puhumme monimuotoisuudesta, niin emme voi rajoittua puhumaan vain EUsta. Emme voi puhua Euroopan tai Kiinan moni, luonnon monimuotoisuudesta tai Amerikan ympäristöstä tai moni, luonnon monimuotoisuudesta. Meillä on globaali ympäristö, meillä on globaaleja kysymyksiä ja ongelmia. Meidän on löydettävä globaaleja ratkaisujakin. Tästä syystä EU on sitouduttava globaalimmin, jotta voidaan puuttua näihin globaaleihin ongelmiin. Kiitoksia vastauksistanne. Ja nyt aloitamme toisen kyselykierroksen. Meillä on yhdeksän puheenvuoropyyntöä tätä toista kysymyskierrosta varten, mutta aikaahan on vain kaksi minuuttia, 12 minuuttia. Tämän vuoksi pyydän, että jokainen pitää puheenvuoronsa minuutin pituisena ja pyydän, että komissio sen vastaa yhtenä ryhmänä sitten kaikkiin kysymyksiin. Aloitamme suoraan edustaja Sirja Pirikistä. Eh, Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Haluan luottaa teihin, mutta jotakin vuosia sitten Alankomaissa toimin Natura 2000 verkostossa ja onnistuimme suojelemaan lajeja ja luontoa. Nyt kuitenkin viljelijät haluavat lähteä käsittelemään muita asioita, eivätkä he saa lupia. Kaikki eivät tee siis niin kuin te sanotte. Puhutaan räätälöidyistä toimista, erilaisista ympäristö- ja sosiaalitoiminnasta. Meillä päätöksen teki tuomari. Jos luontotyypit tai luontotyypien heikkeneminen täytyy aina sulkea pois. Me uskoakseni tarvitsemme räätälöidyn lähestymistavan, että tätä kautta meidän tulisi onnistuakin tässä. On paljon hyviä kansalaisia ja viljelijöitä, jotka haluavat osallistua näihin toimiin, mutta heillä aina sanotaan, että näin ja näin ei saa tehdä. Kun taas Alankomaissa meillä on aika tällainen suoraviivainen lähestymistapa. Toivottavasti Timmermans tietää tämän. Edustaja Dots. Thank you, Commissioner. Um, I... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset teille komission jäsen. Haluaisin korostaa sitä, että tässä on eroavaisuutta todellisuuden ja tämän vaikutuksen välillä liike-elämään. Meillä on monia eri tahoja tässä, kaivosteollisuus, maanviljelijät ja niin edelleen kun lintu- ja luontotiladirektiivi pannaan täytäntöön asianmukaisesti, niin se tuo oikeudellista varmuutta ja turvallisuutta. Mitä te ja mitä me kollektiivisesti voimme tuoda, että realiteetin ja arvioiden välillä on yhteys, kun ajatellaan näiden direktiivien täytäntöön panoa? Thank you very much. Kiitokset. Ja seuraavaksi edustaja Jörling. I just wanted to ask a little bit. Kiitoksia. Haluaisin vielä kysyä lisää tästä viljelystä. Viljelyksestä olemme täällä puhuneet paljon ma- maataloudesta. Ja sen on selvää, että Eurooppa ei tuota riittävästi ruokaa. Emme läheskään niin paljon kuin syömme. Niin pysty sitä tuottamaan omassa maassa Niin tuotetaan nyt kyllä tuskin puolet siitä, mitä siellä syödään. Joten kyllähän ruoka jossakin on tuotettava. Haluaisin tietää, ehkä kun ajatellaan korkeampaa strategian tasoa komissiossa. Mitä tästä ajatellaan? Jos nyt tuemme tätä luonnon tilaa koskevaa kertomusta, niin mistä sitten meidän ruokamme tulee? Ja jos lähdetään näihin viherryt, kehittämistoimiin, josta kaikki sanovat, että ne kaikki ovat epäonnistuneet, vaikka ne ovat josta vasta juuri tulleet käyttöön. Aikovatko ne, tulevatko ne toimimaan vai ole, ovatko ne liian yksinkertaisia? Pitäisikö meidän ryhtyä toisen tyyppiseen viljelykseen, tehokkaampaan viljelykseen niin, että luonnolla jäisi enemmän tilaa, vaan aiommeko vain viedä moni, luonnon monimuotoisuusongelmat muualle maailmaan, koska siellä pitää tuottaa meidänkin ruokamme. Faria. Kiitoksia sitten edustaja Faria. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen Vella. Kun asetettiin tavoitteita vuodelle 2010, sanoisimme, että eri tekijöiden takia emme olleet pääsemässä biodiversiteettitavoitteisiin. Tämä tarkoittaa, että noin 3 prosenttia BKTstä menetetään vuosittain biodiversiteetin menetysten takia. Mitä toimia tarvitaan, jotta tavoitteisiin päästään? Meillä on vesipuitedirektiivi, meristrategiadirektiivi, YKP ja YMP ja esimerkiksi lintudirektiivi. Tiedämme, että tilanne on varsin pirstaloitunut. Luonnonvaroja ja kalastusvaroja käytetään liikaa. Meillä on haitallisia tulokaslajeja vääränlainen matkailu tai kaupunkien kehitys voi myös aiheuttaa haittaa luonnon monimuotoisuudelle. Mitkä ovat päähaasteita, joihin on puututtava? Tarvitaanko lisää EU-lainsäädäntöä? Ja onko tässä kyse siitä, että kysymykset ja huolenaiheet otetaan myös muuhun politiikkaan mukaan, kuten kalastuskysymyksiin, entisten täytäntöönpano jäsenvaltion tasolla ja mitä aiotte tehdä tältä osin? Thank you very much, Mr. Eck. Kiitoksia sitten edustaja Eck. Danke, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti komission jäsen Vella siitä, että näitte vaivaa ja tulitte tänne valiokuntaamme keskustelemaan kanssamme. Oli erityisen hienoa kuulla, että esittelitte kunnianhimoisia tavoitteita. Ja kun teitä kuuntelee, tai ainakin minä kuuntelin, niin herätätte luottamusta. Siksi oli hyvä, että puhuitte hyvistä ja huonoista viljelijöistä. On mietittävä, miten viljelijät ovat vaikuttaneet luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja osittain kalastajat, kalastajat, jotka ovat ylikalastaneet valtameriä. nämä se täytyy ottaa tarkkaan huomioon. Eli sitten ole käynyt niin, että viljelijät ja kalastajat luopuisivat oman edun tavoittelusta ja pyrkisivätkin edistämään luonnon hyvinvointia. Kysymykseni kuuluu, tavoitteet, joihin pyritte, niin minkälaisella aikataululla niihin ollaan pyrkimässä? Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Javu. Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset hyvä komission jäsen siitä, että tulitte tänne. Te pyysitte vilpitöntä keskustelua ja tätä minä nyt yritän. Tästä luonnontilaraportista voin lukea sen, että jos jotain menestystä nyt on saavutettu luonnon monimuotoisuusdirektiivin osalta, on se, että se löytyy silloin, kun luontodirektiiviä on asianmukaisesti pantu täytäntöön ja niitä on rahoitettu. Komis, valiokunnan envi-koordinaattorit olivat sitä mieltä, että luontodirektiiviä ei tarvitsisi uudelleen tarkastella. Miten komissio nyt pääsi siihen lopputulokseen, että tällä hetkellä me tarvitsemmekin sitten luontodirektiivien uudelleen tarkasteluun? Herra Juncker äh, ajatteli, että tässä nyt tarvitaan uudelleen tarkastelua. Toiseksikin mainitsitte, että yksi, että yksityissektorin pitäisi ymmärtää, että vihreä talous on tulevaisuutta on aika hankala vakuuttaa heitä siitä, jos aloitetaan uudelleen tarkastelemaan näitä direktiivejä. Kolmanneksikin komissio avaa nyt Pandoran laatikon. Kaikki voivat vain kuvitella, miten valtaisa loppausvoima nyt suunnataan tulevina kuukausina näihin luontodirektiiveihin. Tämä on erittäin vaarallinen polku. Misevi. Grazie. Edustaja mm, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen siitä, että vastasitte näihin kysymyksiimme. Yhdyn kollegoiden hämmennykseen. Me kaikki täällä todella ihmettelemme näitä huononevia parametreja. 77 prosenttia että sen luontotyyppeistä ovat luontotyyppidirektiivien ja standardien alapuolella ja 70 prosenttia lajeista niitä koskevia luvut ovat alempana kuin mihin meidän olisi pyrittävä. Oletteko te sitä mieltä, että kun ajatellaan maaperän kuluttamista, teollisuutta ja asfaltointia ja erityisesti kaupunkialueilla. Eikö nämä tee tyhjäksi ponnisteluja, joita on pyritty samaan aikaan. Meillä on joitakin hyviäkin esimerkkejä, jotka ovat hieman epävarmoja. Olisi muutettava suuntauksia ja kiinnitettävä näihin huomiota. alueen suojelu olisi kannustettava, niillä on usein merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Sitten näitä rikkomuksista ja niiden määrästä, kuinka monta menettelyä on kesken ja kuinka paljon vetoomuksia saamme vetomusvaliokuntaan niiden määrä on osoitus siitä, kuinka kansallisia nämä asiat kiinnostavat. Voisitteko antaa täsmällisiä vastauksia? Grazie. Adesso Miss Colin. Kiitoksia sitten. Kiitoksia sitten edustaja Lange. Herr Bella. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Euroopan luonnonsuojelulainsäädäntö on nyt uudelleen tarkastelun kohtana. kohteena. Yksi asia, jota meidän täytyy tarkastella, on se, että onko asiat tehty oikean ajoise, oikea-aikaisesti. Lennän refit tarkoittaa sitä, että asioita tehostetaan, tai jos se tarkoittaa tätä, että sitä tehostetaan ja käytetään eri maissa, niin tuen tätä. Mutta jos tätä käytetään syynä sille, että suojan tasoa tai lainsäädäntöä vesitetään, ei ole hyvä asia. Usein ongelma on se, että jäsenvaltiot eivät täysimääräisesti täytäntöönpane lainsäädäntöä. Ja esimerkiksi juuri luontolainsäädännössä on paljon parantamisen varaa. Miten te haluatte komission jäsenenä varmistaa sen, että byrokratian vähentäminen ei johda lainsäädännön vesittämiseen? Kiitos. Thank you very much. Miss Melior. Kiitoksia sitten edustaja Melior. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti komission jäsen Vella. Vielä maataloudesta. Kyseessä on ala, johon EU:ssa käytetään kovastikin määrärahoja. Ja kysyisin, miten onnistumme siinä, että viherryttämistä käytetään todella niin, että luonnon monimuotoisuutta voidaan tätä kautta tukea. Tuon esille konkreettisen esimerkin 15. toukokuuta oli päivämäärä, jolloin tietoja kesäntöjä piti ottaa uudelleen käyttöön. Itse pystyin tarkastelemaan tilanteen kehitystä oman taloni edessä näin, miten tuhottiin yhtäkkiä monimuotoisuutta. Jos tätä määräaikaa hieman äh, pidennettäisiin, niin monet lajit voisivat paljon paremmin. Uh, we have not time. Hyvät kollegat, meillä ei ole nyt enempää aikaa, koska komission jäsenen on lähdettävä. Sitten annan välittömästi komission jäsenelle puheenvuoron, niin että hän voi saman tien käsitellä kaikki nämä asiat. Voitte käyttää sen verran aikaa, kun teillä on. With regards to our colleague from... Tämä kommentti kollegalle Alankomaista haluaisin vielä toistaa, että olen yhtä mieltä kanssanne, koska se mitä aikaisemmin sanoin, niin, koska sitä, että emme voi yleistä, emme voi sanoa, että kaikki viljelytoimet ovat hyviä tai kaikki viljelytoimet ovat huonoja, vaan eh, sama pätee kalastuksen parasta on, että emme yle, yleistä, mutta meidän on eroteltava tilanteita ja tunnistaa hyvät ja tunnistaa huonot. Jonkun on sitten otettava ja kannettava vastuu. Edustaja Dans. Mitä tulee tähän epätasapainoon näkemyksen ja todellisuuden välillä, Kyllä vain. Tässä puhumme tästä luonnontilaa koskevasta kertomuksesta ja ympäristötilaa koskevasta kertomuksesta. Ne ovat tieteellisiä kertomuksia. Ne ovat minulle ainoa väline, jonka kautta voidaan oikaista näkemyksiä. Kun puhumme politiikan toimista ja tiestä eteenpäin, meidän on keskusteltava ja tehtävä päätöksiä pohjautuen näihin tosiasioihin ja näihin kertomuksiin sen sijaan, että pohjana olisivat näkemykset ja vaikutelmat. Ja kyllä olen yhtä mieltä siitä, että nämä on erotettava toisistaan. Sitten edustaja Göling. Kyllä vain mm, maatalouteen liittyvät ongelmat tässäkin. Mutta tässäkin olen sitä mieltä, että ei ole mitään muuta alaa, joka voisi tuoda tämmöisiä maatalouden ö, ongelmien ratkaisu ehdotuksen paremmin kuin maataloussektori itse. Olen varsin pitkälle yhtä mieltä kanssanne. Sanotte, että meillä ei ole tarpeeksi ruokaa, mutta meillä on valintoja kuitenkin. Nyt tänä päivänä tosiasia se, että noin 80 prosenttia ruoastamme tulee 30, prosentilta planeetan maa pinta-alan. Ja sanon aina kaikille, että pidämme sitä tai emme, meidän on on keskityttävä valtameriin tänään, tämän vuosisadan aikana. Ehkä ette ole yhtä mieltä, mutta tämän vuosisadan aikana tästä on tehtävä sininen vuosisata. Me emme voi jatkaa niin, että maaperään perustuva to- talous voisi tuottaa meille riittävästi ruokaa. Meitä on jo 7 miljardia, ajatelkaapa tulevaisuutta, 9 miljardia ja yhä enemmän ihmisiä. Jos emme halua edelleen aiheuttaa lisäpaineita luonnon monimuotoisuudelle. Meidän on toimittava toisin. Muutama päivä sitten lanseerasimme kansainvälisen julkisen kuulemisen koskien valtamerien ja merien parempaa hallinnointia, koska meidän on ryhdyttävä katsomaan valtameriä energian kannalta, sieltä energialle vaihtoehtoja, vaihtoehtoja ruoalle, vaihtoehtoja talouden kasvulle – mutta tässä teidän on tultava mukaan, koska vaikka haluammekin katsoa näitä valtameriä ja niiden taloudellisia mahdollisuuksia, niin meidän on kerrottava kaikille, että onhan tietenkin myös ympäristövastuuta tässä mukana. Ja siksi minun on teidän kanssanne tulevaisuudessa keskusteltava ympäristövastuista, jota on tarkasteltava, kun puhumme välimeristä valtameristämme. Emmehän me voi nyt puhua taloudesta tai maataloudesta tai kalastuksesta. Meidän on puhuttava tänä päivänä kestävästä teho, taloudesta, kestävästä maataloudesta ja kestävästä matkailusta, kestävästä kalastuksesta ja niin edelleen. Jos joku ei ole kestävää, niin sillä on sitten kyllä eräpäivä jo otsassansa. Joten tämä on tie eteenpäin. Emme me halua äh, yksinkertaisesti maataloutta, vaan haluamme kestävää maataloutta. Meitä ei kiinnosta kalastus, vaan ainoastaan kestävä kalastus. Sitten luonnon monimuotoisuutta koskevista haasteista. Kertomuksessa mainitaan, että täytäntöpano on aina haaste. Olen aina yhtä mieltä siitä, mitä tällä sanottiin täytäntöönpanosta. Se on aina vaikea, mutta kun kertomuksessa mainitaan erityyppisiä uhkia, painetta ja haasteita, jotka kohdistuvat luonnon monimuotoisuuteen, niin kaikkein merkittävämmät kolme suurinta vaikeutta ovat ensinnäkin maatalous. 25 prosenttia paineista tulee maataloudesta, painetta siis biodiversiteetille. Nämä kolme tärkeintä tekijää merkitsevät yhdessä yli 30 prosenttia uhista. Meidän on siis katsottava lainsäädäntöä, mutta jos meille sanotaan, että on ehkä jotakin paineita, joita ei ole otettu huomioon, niin pitäisikö niihin uhkiin sitten kiinnittää huomiota? Sitten näistä aika, aikapuitteista meillä on tämä 2020 määrää ja määräaika. Melkein kaikki tavoitteet on sidottu tuohon, tuohon aikaan ja vuoteen. Mutta eihän se tarkoita, että vuonna 2020 ryhdyn toimiin on joitakin alueita, joissa olemme jo nyt myöhässä. Toimintaa ajatellen määräaika on juuri nyt. Ja, ja, ja valmista pitäisi olla suurimpien osien suurimpien merkittävän osan tavoitteiden osalta vuoden 2020. Niin sitten edustaja Aber näistä direktiivien tavoitteista kyllähän tuloksiin ollaan pääsemässä. En nyt halua sitä tässä toista itseäni, mutta ei tämä toimivuustarkastus tarkoita äh, uudelleen tarkastelua kautta linjan. Tietenkin voidaan julkisen kuulemisen jälkeen päättää, että emme nyt sitten koske mihinkään, mutta meidän on kuitenkin kuultava ja sitten katsottava, tarvitaanko viilausta vai ei. Kuten sanoin, mihinkään emme ryhdy ottamatta huomioon kaikkia näitä huomioita ja tarkasteluja, joita kuulemisesta on tullut. Sitten mitä tulee maaperän käyttöpolitiikkaan, niin kestämättä välttämättömät päätökset tällä alalla ovat myös yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kielteisesti luonnon monimuotoisuuteen. Tämä on tärkeää tietenkin huomioida. Sitten jäsenvaltioiden täytäntöönpano ja hallinnollisen taakan vähentäminen, olen yhtä mieltä kanssanne. Tässä ei keskitytä tavoitteisiin. Tavoitteet ovat yhä samat ja tavoitteiden saavuttamista täytyy arvioida, mutta nyt meidän täytyy löytää älykkämpiä tapoja saavuttaa nämä tavoitteet. Ja jälleen minun vetoamukseni on seuraava. Tehkäämme yhteistyötä tämän asian suhteen. Tänä aamuna kertotalousäänestystulos antoi minulle paljon rohkeutta sen suhteen, paljon uskoa sen suhteen, että koko parlamentti oli yhteisen tavoitteen takana. Ja kiitän teitä siitä, että kuuntelitte minua. For your... Uh, Kiitokset teille siitä, että tulitte tänne. We stop only one minute for... Pidämme minuutin tauon. Ja mahdollistamme komission jäsen poistumisen salista ja sitten aloitamme seuraavan kohdan esityslistallamme. Okay, okay. Thank you very much. Non vengo qua sopra. Ah? Okay, dear colleagues. No niin, hyvät kollegat, voimme aloittaa tai jatkaa kokoustamme jälleen. Seuraavana kohtana on keskustelu ECDC, eli Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen sekä WHO edustajien kanssa rokotuksista. Olemme järjestäneet tapaamisen eh, niin, että meillä on ensinnäkin molempien kutsuvieraidemme esitykset, alustuspuheenvuorot ja myöhemmin annamme puheenvuoron myös komissiolle. Komissio voi kertoa meille, mitä mieltä komissio on tästä asiasta ja sen jälkeen siirrymme kyselykierrokselle ja keskustelemaan asiasta. Anna välittömästi puheenvuoron. Kumpi teistä aloittaa? ECDCn edustajalle, edustaja Ketchup, Rova Ketchup, ja, ja sitten jatkamme puhujen, puhujen vaihdolla. afternoon and thank you everybody for staying on. Kiitokset. Kiitokset, että jäätte kaikki tänne saliin käsittelemään tätä äärimmäisen tärkeää kansanterveyskysymystä. Minulla on tänään kolme yksinkertaista viestiä. Ensinnäkin rokotteet ovat erittäin tehokkaita, rokotteet ovat hyvin turvallisia ja Euroopassa me emme, meillä ei ole riittävän suuri rokotekateväistämme keskuudessa verrattuna siihen, mitä haluamme saavuttaa. I think perhaps in the modern, this age of modern medicine and vaccines we... Kun ajatellaan modernin lääketieteen ja rokotusten aikakaudella tätä asiaa, niin me unohdamme, miten vakavia nämä rokotteilla suojattavat taudit ovat. Haluaisin lyhy- lyhykäisesti esitellä teille Maxin. Hän oli 2004 vuonna hyvin iloinen ja aktiivinen nuori mies. Häntä ei rokotettu. Hän sai tuhkarokon ja hän sai yhden sen vakavista haittavaikutuksista. Ja toisessa kuvassa näettekin hänet vuonna 2012 ja mm, surullista kyllä hän kuoli pian tuon kuvanoton jälkeen. Tämä on selkeä muistutus meille siitä, että nämä lasten taudet ja muut rokotettavat taudit, ne tappavat, ne aiheuttavat hyvin vakavia sairauksia. Meillä on vielä lisämuistutuksia muistutuksia tästä. Sen saimme tässä kuussa. Hyvin vakava tapaus oli meillä. Kuusivuotiaalla oli kurkkumätä Espanjassa häntä ei ollut rokotettu. Ja tämä ei pelkästään muistuta siitä, miten vakavia nämä taudit voivat olla, vaan vastauksena tuohon Espanjan tapaukseen oli hyvin hankalaa saada kurkkumättä hoitoon tarvittavaa lääkettä. Ja tulevaisuutta silmällä pitää meidän täytyy tunnustaa eräs seikka, jos emme nyt tee muutoksia, on se, että saattaa olla, että meiltä myös antibiootit loppuvat. Ja näin ollen rokotteista tulee entistä tärkeämpiä tautien ennaltaehkäisyssä. Kuten sanoin, rokotteet ovat hyvin tehokkaita. Nämä kuvat näyttävät sikotaudin tuhkarokon osalta sen, miten nopeasti rokotteiden käyttöönoton jälkeen nämä, näiden tapausten määrä romahti. Vuodessa tai parissa rokotteiden käytön aloittamisen jälkeen ei ole missään kansanterveyden vaiheessa aikaisemmin nähty näin nopeaa vaikutusta. Yhä vähemmän meillä on lapsia, joilla on sikatautia, tuhkarokkoa tai vihurirokkoa. No, teknologia nyt kyllä ihan voittaa minut Ehkä ette pysty tätä lukemaan, mutta tämä tarkoittaa sitä, että meillä on paljon vähemmän hyvin vakavia, joskuskin harvinaisia haittavaikutuksia, joita näistä taudeista tulee. Sikotaudista, anteeksi, tuhkarokeosta ja vihurrokosta saattaa tulla hyvinkin vakavia haittavaikutuksia, ja rokotteet ovat erittäin tehokkaita kansanterveyden ennaltaehkäisivänä välineinä. Rokotteet ovat myös hyvin turvallisia. Te olette varmasti kaikki tietoisia siitä, että vuosien aikana meillä on ollut hyvin vahingollisia turvallisuus pelotteluja. Näitä tuli UKsta, yhdistyneestä kuningaskunnasta, eri toten ajatellen sikotauti, ja vihurirokkorokotteita. Tämä tutkimus siltä vietiin täysin pohja, se ei ole ollenkaan uskottu merkittävä. Se on esimerkki tieteellisestä petoksesta. Ja valitettavasti MM, onneksi MMR-rokotteeseen jälleen luotetaan ja rokote, rokotuskate on noussut. Meillä on lääkkeitä, jotka ovat sekä tehokkaita että hyvin turvallisia, mutta me me emme kuitenkaan edelleenkään onnistu saavuttamaan niitä kansanterveystavoitteita, joille me asettaneet, eli parantamaan rokotekatetta. Meillä on tavoitteena poistaa tuhkarokko vuoteen 2015 mennessä. Tänä vuonna siinä ei vielä onnistuta, mutta vuonna 2020 sen saavutamme. Tuhkarokon ongelma on se, että meillä on nyt Saksassa, Saksan ja Ranskan rajalla tuhkarokko tapauksia ja myös muissa maissa valitettavasti. Pikkulapsi kuoli tukarokkoon Saksassa ja uhka voi vain kasvaa tästä. Me olemme nähneet tautia esiintyvän Euroopan rajoilla, myös sellaisissa tarttuvissa taudissa kuin polio ja valtaisia tuhkarokko- ja tuberkuloosiongelmia yhdistyneessä kuningaskunnassa ja monissa maissa täällä ja muualla maailmalla nämä aiheuttavat valtaisia ongelmia kansanterveyteen. No, miksi sitten rokotustavoitteita ei saavuteta? Yksi tärkeimmistä syistä on tällainen rokotusepäröinti, kuten sitä kutsumme. Niin suuri yleisö kuin ammattilaiset ammattialan ihmisetkin, äh, heillä saattaa olla luottamusongelmia rokotteen suhteen, äh, toimiiko se, tekeekö se sen, mitä sitä odotetaan. Heillä on turvallisuushuolia. Saattaa myös olla niin, että ei helposti pääse hakemaan näitä rokotteita. Me teimme äskettäin tutkimuksen Euroopan keskuksessa ja me huomasimme, että tärkeimmät syyt tälle epäröidille on ovat pelko turvallisuuden osalta, sehän on täysin perusteetonta, ja myös epäröinti lääkintähenkilökunnan osalta tarjota näitä loistavia turvallisia rokotteita. On myös yksi syy, miksi emme saavuta tavoitteitamme. Meillä on väestöryhmiä, jotka elävät niin kaukana terveyspalveluista, että he eivät saa näitä rokotteita. Tässä on esimerkkejä näistä ryhmistä. Meillä on ö, muuttajia, kul- meillä on maahanmuuttajayhteisöjä, meillä on romaniyhteisöjä. On vaikea saada rokotteita heille köyhyyden vuoksi, ö, sosiaalisen syrjäytymisen vuoksi. ECDCn Euroopan keskuksessa me olemme kehittäneet toimintasuunnitelman tuhkarokolle ja vihurirokolle niin, että voitaisiin todella päästä eroon näistä taudeista. Eritoten keskitymme siihen, mitä, mikä todella auttaisi saamaan rokotteet paremmin näillekin ryhmille, näille vaikeasti saavutettaville ryhmille ja kenties luodaan formi myös, jonka kautta saavutettaisiin maahanmuuttajaryhmät. Me kaikki tunnustamme, että tämä on ongelma, joka on yhä suurempi Euroopassa. And then thirdly. Kolmanneksi, meillä on myös rokotteiden saatavuusongelma. Tällä hetkellä Euroopassa meillä on todellisia ongelmia rokotteiden hankinnan suhteen eri toteen, kun ajatellaan hinkuyskerokotetta. Lähestulkoon kolmanneksella EU-jäsenvaltioista on, oltu, on ollut vaikeuksia saada näitä rokotteita. Tässä on ollut ongelmia tuotantoprosessissa samojen toimittajien osalta ja yhä suurempi kysyntä on myös tullut. Useammat jäsen, useat valtiot ovat tehneet uusia rokoteohjelmia Esimerkiksi raskana olevia naisia rokotetaan ensimmäisten kolmen raskauskuukauden aikana ja nyt meillä on todella sellaiset näkemykset, että näkymä, että meillä ei ole riittävästi hinkuiska rokotetta Euroopassa. Kolme yhdeksästä tärkeimmästä rokotteen valmistajista lopetti toimintansa Euroopassa viimeisten vuosien aikana. Mitä me teemme nyt sitten tässä meidän ECDC-keskuksessa? Meillä on monitieteellinen lähestymistapa tänä vuonna. Tavoitteenamme on tukea vastaamalla olemassa oleviin ja tuleviin neuvoston johtopäätöksiin immunisaatiosta. Me haluamme saada todistepohjaisia viestintävälineitä, jotta saavutetaan nämä epäröivät ryhmät. Haluamme tiedonvaihtoa parantaa ja vahvistaa ja haluamme myös koordinoida ja tukea EU-laajuista e VPD verkostoa ja nämä jäsenvaltioille tukea maavierailujen yhteydessä. Tällä tavalla haluan, halutaan tukea ja vahvistaa ennaltaehkäisy- ja valvontaponnisteluja rokote rokotesuojan parantamiseksi. Mitä muuta sitten EU-tasolla voidaan tehdä? Sanoisin, että me ennakoimme nyt uusia neuvoston johtopäätöksiä, mutta 2011 vuoden johtopäätöksissä joka ikinen asia on yhtä relevantti tänä päivänä kuin tuolloinkin. Meidän täytyy tukea EU-tason, EU-tason hankkeita tärkeimmissä aiheissa, kuten rokoteepäröinnissä, sellaisten väestöjen osalta, jotka eivät saa rokotteita tarpeeksi. Sitten on näitä immuniteettiongelmia ja niin edelleen. Ja meidän täytyy olla sekä kansallisella että EU-tasolla parempaa tiedonsaantia kansanterveysasioista rokotepolitiikan osalta. Meidän täytyy olla vahvaa rokoten, val, rokotusten valvonta dataa ja me haluamme tarjota myös ECDCn ohjeistusta. Kiitokset. Thank you to you. And now we change our speakers and we... No niin, kiitän puhujia, puhujia ja annan seuraavaksi puheenvuoron seuraavana edustajalle. Kiitoksia puheenjohtaja Lavia. Kiitos kutsusta tänne Euroopan parlamenttiin puhumaan rokotuksista. Ne ovat yksi merkittävimpiä ja kustannushyödyltään parhaita julkisen terveydenhuollon toimintamahdollisuuksia. Kerron teille lyhyesti joistakin kysymyksistä, jotka täällä on jo mainittu. Kollegani niistä puhui, mutta kerron hieman lisää myös erilaisista toimenpiteistä, joita ehdotamme EUn tasolla immunisaation parantamiseksi. Tiedämme, että rokotukset ovat yksi tärkeimpiä ja tehokkaimpia kansanterveyden välineitä. Ja tätä kautta ihmiskunta joitakin vuosikymmeniä sitten pääsi eroon esimerkiksi joistakin vaarallisimmista taudeista, jotka vaikuttivat kansalaisiin hyvin pitkään. Esimerkiksi isorokko oli tästä esimerkki. Ja me yritämme edelleen nujertaa esimerkiksi polion joissakin maissa. Se on hyvin vakava tauti. Täytyy kuitenkin pohtia sitä, miksi rokottaa. Tämä on yksilön oikeus, on oikeus tulla suojelluksi taudilta, jota voidaan rokotuksella ehkäistä. Tämä mekanismina on hyvin tehokas. Ja jos katsotaan lukuja, niin arvioimme, että noin 13,8 miljoonaa kuolonuhria on vältetty vuosien 2000 ja 2012 aikana, kun on rokotettu esimerkiksi tuhkarokkoa vastaan. On myös osoitettu toteen kustannushyötysuhde. Lancet-lehti on julkaissut hiljattaisen tutkimuksen ihmisen papillomaviruksesta, HPVstä. Ja tämä arvio osoittaa, että rokottamalla 58 miljoonaa 12-vuotiaista tyttöä 179 maassa estää lähes 700 000 700 000 kohdunkaulan syöpätapausta ja 420 000 kuoleman tapausta ja tämä on todella merkittävä luku. Kustannukset ovat olleet 4 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mutta suhde todella on ollut erittäin selkeä. Mitä tulee sitten rokotuskattavuuteen? Meillä on tiettyjä huolenaiheita Euroopassa, että näyttäisi nyt ehkä kaikkia näitä maita, mutta voin tuoda näistä esiin joitakin. Euroopassa on tuhkarokko rokotuksessa paljon eroja. Ranska 65, Itävalta Ranska 95, Itävalta 64. Monet maat, kuten Ruotsi tai muut, ovat päässeet 95 prosentin tavoitteeseen, mutta tiettyjä vajeita on edelleen. Ja meidän pitää pystyä täyttämään nämä vajeet. Ja meidän pitää puuttua epäilyihin, joita eri ryhmittymillä on, kuten kollega sanoi. Ihmiset epäilevät rokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta. Tässä tutkimuksen tuloksia kun katsottiin esimerkiksi autismin ja tuhkarokorokotteen välistä suhdetta, jota ei ole olemassa. Tämä johti siihen, että tuhkarokko kate yhdistyneessä kuningaskunnassa laski näiden tietojen takia ja kesti vuosikymmenen ennen kuin palattiin tila, normaaliin tilanteeseen. Ja nyt tästä näkyy, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Influenssarokotus Italiassa, kohderyhmänä yli 65-vuotiaat, kate on noin 75 prosenttia ja vuodesta 2009-2010 kattavuus laski 65 prosentista 49 prosenttiin ja tämä luku on vielä laskenut entisestään väärien huhujen takia siitä, että influenssarokotteeseen liittyi kuolemantapauksia ikäihmisten keskuudessa, mutta näin ei todellakaan ole. Eli nämä kysymykset koskettavat sekä nuorempia että vanhempia henkilöitä. Näin on käynyt useassa tapauksessa tässä on grafiikkaa viime vuosien tapahtumista, epidemiat ja klusterit, joita on nähty eri syistä, joista jo puhuttiin, osoittavat, että yksi kysymyksistä, jota meidän pitää pohtia rokotella estettäviä tauteja on se, että toimet eivät riitä ikuisesti. Joskus uutisia ei ole, Eli kun rokotus jo toimii, niin siitä juurikaan puhuta julkisuudessa. Ihmiset ovat turvassa ja tämä on ongelma, koska tämä vähentää sitten huomiota julkisuudessa lainsäätäjien puitteissa. Ja tätä asiaa on käsiteltävä. Tässä kollegani viittasi jo erilaisiin tuhkarokkotapauksiin – näiden määrä on nyt lisääntynyt lähes kaksinkertaiseksi viime vuosina. Eli kun mitään ei tapahdu, silloin julkisuudessa huomio vähenee ja moniin kysymyksiin ei enää kiinnitetä kylliksi huomiota. Täällä mainittiin myös se, että tuhkarokkoon poistamistavoitteet puitteet EUn alueella on otettu uudelleen käyttöön hiljattain ja tämä kuuluu rokoteohjelmaan. Kerron tästä lisää myöhemmin. Näette punaiset alueet, joilla tuhkarokko on edelleen endeminen. Eli keskisessä Euroopassa, Venäjällä, Turkissa, joten monissa maissa tämä kysymys on edelleen merkittävästi esillä. WHOlla on suositeltujen rokotusten luettelo. Jotkin näistä on otettu käyttöön Euroopan maissa. Tästä näette, mitkä ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi pneumokokki, rokotteen tai rotavirusrokotteen ja HPV rokotteen. Kuva vaihtelee aika paljon maasta toiseen. Tämä on toinen asia. Kun Tiettyjen tautien osalta kattavuus vaihtelee maasta toiseen. Taudit liikkuvat maasta toiseen ja tämä taas vähentää sitten tehokkuutta ennaltaehkäisyssä. Koska aikaa ei ole paljon, puhun vielä lyhyesti siitä, miten WHO pyrkii lisäämään sitoumuksiaan immunisaation parantamiseksi. Meillä on tämä toimintasuunnitelma rokotteille. Tarkoituksena on päästä tilanne, jossa ollaan täysin, tai vältetään täysin tällaiset rokotteilla vältettävät taudit. En käynyt näitä kaikkia tavoitteita läpi, mutta tavoitteita on kuusi. Eh, halutaan päästä eroon vihurirokosta, poliosta ja tuhkarokosta täysin. Ja halutaan, että jäsenvaltiot sitoutuvat siihen, että immunisaatio viedään mahdollisimman pitkälle. Ja täytyy myös ymmärtää tähän liittyvien palveluiden arvo. Tarvitaan erilaisia toimenpiteitä, jotta tilanteeseen päästään. Kaikki EUn jäsenvaltiot tai EUn ja Euroopan alueen maat ovat hyväksyneet tämän toimintaohjelman, mutta tiedätte, että tavoitteet eivät ole sitovia, mutta siitä huolimatta tärkeitä. Ja niissä tuodaan esille eri syyt, jotka estävät rokotteiden käytön jäsenvaltioissa. Eli tarvitaan lisää sitoumusta asiaan. Ja sitten immuniteettivajeet, se mainittiin jo. Eli WHO ja yksittäisten maiden tavoitteisiin pitäisi päästä. Sitten epäilykset ja rokotuksista kieltäytyminen. Tähän tarvitaan esimerkiksi median tukea. Tiedotusvälineiden pitää tukea meitä toimissamme ja meidän pitää saada mukaan. Kuten sanoin, silloin kun mitään ei tapahdu, rokotuksesta ei puhuta ja pitää estää se, että ihmiset tarttuvat ensimmäisen väärän tietoon, jonka rokotuksesta kuulevat. On tärkeää integroida rokotteet kansanterveysjärjestelmien rutiineihin, rutiinitoimiin. Pitää ottaa myös vähemmistöryhmät huomioon, kuten maahanmuuttajat. Tätä kautta virusten liikkumista voidaan vähentää ja sitten valvota ja raportointi vaje on vielä asia, johon on kiinnitettävä huomiota. Kiitos. The, now we can... Kiitoksia. Nyt voimme jatkaa kysymyksillä. Täällä Adam, komissiosta Adams, äh, varapääjohtaja. Te voitte antaa oman näkemyksenne tähän asiaan. Very much for this Kiitoksia tästä kutsusta. Haluaisin aivan aluksi korostaa sitä, että komission jäsen Neme Andrew Kaitis pitää hyvin suurena prioriteettina tätä rakotuskysymystä. Tämä on siis hänelle tärkeä asia. Kollega mainitsi, että meillä on erittäin kustannustehokas ja voimakas käytössä meidän rakotusten osalta. Kaikki luvut osoittavat, että on valtavasti potentiaalia, se, kunhan saadaan asianmukaiset rokotusohjelmat kuntoon. Se, mitä nyt on nähty ja mikä täällä on mainittukin, koska sitä, että meillä on joitakin haasteita. Ja yksi niistä liittyy siihen, että, että politiikan on otettava nämä rokotusohjelmat omakseen ja valvoa niiden tehokkuutta. On myös selkeää, että immunisaation myönteiset puolet on selitettävä paremmin, niistä on viestittävä tehokkaammin. Rokottaminen on tietenkin asia, joka kuuluu toimi- ja jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Komissio tässä asiassa voi tukea jäsenvaltioita ja teemme sen niin, että järjestämme tapahtumia, joilla lisätään tietoisuutta ja vaihdetaan tietoa. Voimme rahoittaa alaa koskevia tutke, tutkimuksia ja ja levittää tietoa nykytilanteesta. Tietenkin ECDCn työ on hyvin keskeistä. Se tukee meitä sen valvonnan ja asiantuntijuuden ja jäsenvaltioiden neuvojen kautta. Pyrimme myös neuvottelemaan jäsenvaltioiden kanssa terveyden huoltokomiteassa meillä on, siellä on, siellä muun muassa rajat ylittävät terveysuhat komiteassa esimerkiksi keskusteltiin asiasta, kun WHO julisti polion kansanterveydelliseksi kansainväliseksi huoleksi. Pyrimme aina pitämään huolen siitä, että jäsenvaltiot koordinoivat toimiaan. Huhtikuussa jäsenvaltioiden kanssa keskusteltiin rokotteiden puutteesta hinkuyskä esimerkiksi mainittiin. meille myös ta- tietoa täytäntöpanon vaiheesta koskien neuvoston suosituksia. Näin teemme koskien eh, sesonkin influenssaa käsittelevää neuvoston suositusta. Kaikki jäsenvaltiot eivät eh, saavuta tavoitteita ja joskus rokotekattavuus on heikko Työasiakirjassa hahmotellaan seuraavia askeleita ja esitellään ajatuksia siitä, kuinka voidaan parantaa nykytilannetta. Tässä yhteydessä järjestimme sidosryhmien tapaamisen hiljattain huhtikuussa, ja tavoitteena oli taas tuoda jäsenvaltioiden sidosryhmät yhteen keskustelemaan siitä, mitä voimme tehdä yhdessä, mitä he voivat tehdä, jotta voitaisiin parantaa rokotuskattavuutta. Yksi tärkeimmistä tuloksista kyseisestä seminaarista oli juuri se, että tarvitaan tällaista politiikan omistajuutta, on sitouduttava näihin tavoitteisiin, että laajennetaan rokotekattavuutta ja laajennetaan kansallisia puitteistoja ja etenemissuunnitelmia, vaan määritellään vastuita ja, ja edelleen saadaan selkeästi tuloksia aikaan. Löydetään siis oikeat politiikan linjat ja täytäntöpannaan niitä ja toimitetaan rokotukset, valvotaan toimintaa ja valvotaan ja arvioidaan sen tehokkuutta ja tehdään myös sitten lopputarkastuksia ja pohditaan tilannetta silloin, kun puutteita ja vaikeuksia esiintyy. Edelleen viestintä on vahvistettava sekä politiikan tekijöille että myöskin terveydenhuollon ammattilaisille suunnittuna, se, hehän ovat aivan avainasemassa. On myös eh, kerrottava enemmän niin suurelle yleisölle rokotusten hyödyistä. Ottaen huomioon kaikki nämä haasteet, ja eh, pidämme erittäin hyvänä sitä, että neuvosto viime joulukuussa hyväksyi neuvoston päätelmät, koska se on aina tapaa saada huomiota aiheelle – Päätelmissä pyydetään tiivempää yhteistyötä ja kansallisten rokotusohjelmien parantamista. Komissio ja jäsenvaltiot äh, on kehotettu laatimaan yhteisiä toiminnan, toimintaohjelmia, jakamaan parhaita käytäntöjä ja parantamaan myös äh, rokotustoimintojen valvontaa. Catchpool mainitsi, että valvonnassa on puutteita, myös palautteenannossa on puutteita – emme moneltakaan aloilta tiedä tai aloilta tiedä, kuinka rokotukset täytäntöön pannaan. Nyt teemme työtä neuvoston päätelmien pohjalta ja katsomme, kuinka voimme vahvistaa toimiamme ja tukea jäsenvaltioita ja tukea myös WHOn tavoitteita koskien eurooppalaista rokotusohjelmaa. Pyrimme rohkaisemaan jäsenvaltioita myös siinä, että jaettaisiin tietoa ja hyviä käytäntöjä ja pyrimme rohkaisemaan jäsenvaltioita valvomaan ohjelmia paremmin. Kiitoksia huomiostanne ja mielelläni tietenkin vastaan kysymyksiin. Thank you to you for your present. Kiitokset esityksestänne. Ja seuraavaksi pyydänkin sitten Euroopan parlamentin jäseniä esittämään kysymyksiä. Rova Kallenbach. Lämmin kiitos Tämä niinkään kysymys. Halusin lähinnä kiittää teitä, koska viime vuosina rokotteiden osalta ja lasten rokotteiden osalta olemme järjestäneet koko joukon yhteisiä tilaisuuksia ECDCn komission ja WHOn kanssa, joten olemme nähneet paljon vaivaa, on tehty paljon ja tässä nyt on ollut ongelmia aina päästä onnistuneesti eteenpäin. Täällä on puhuttu paljon siitä, miten vastustus rokotuksen vastaan Euroopassa on lisääntynyt. Kuten sanottiin, ongelmia ei ole, kun ne eivät näy, vaan vasta silloin, kun tulee ongelmia, niin asia nousee pinnalle. Nyt onneksi ihmiset alkavat havaita tämän tilanteen. Ja kysyisinkin päinvastoin, mitä odotatte meiltä parlamentin jäseninä, jotta voisimme tukea teidän aloittamianne, aloittamianne ponnistuksia? Meillä on yhteiset tavoitteet, nimittäin rokotteet. Nehän osoittavat, että pystymme pelastamaan ihmishenkiä ja tällaisena aikana todella korostetaan usein taloutta, mutta meidän pitäisi pystyä kertomaan ehkä ihmisille, mitä hyötyä siitä on, jos jäsenvaltiossa päästäisiin rokotustavoitteisiin. Tämä olisi ehkä kysymys, joka vain tietyillä tasoilla ymmärretään. Ja siksi pyytäisin, että saisimme lisää tietoa, kuten on saatu HPV-rokotteen tapauksesta, niin myös muista rokotuksista. Kiitoksia uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset tästä hyvin pitkästä kaupallisesta rokotteiden esittelystä. Tässä melkein pohtii, ketä teidän sponsorinne ovat. Minä tässä pohdiskelenkin itse asiassa tätä suurta tönäisyä kohti rokotuksia, mutta tietysti paljon kritiikkiä on ja huolen aiheita suuren yleisön keskuudessa ja niihin täytyy myös puuttua. Ja jos tätä kutsutaan vain tällaiseksi rokotusepäröinniksi ja siihen puututaan kampanjalla, niin joskus tuntuu siltä, että te ette ota näitä huolia vakavasti. Tietysti te esitätte hyvin selvän esimerkin, mutta on muitakin huolia. Miten te niihin vastaatte? Esimerkiksi on ongelmia gardasil Ja ihmiset sanovat, että tämä on valtaisa ongelmia. Mitä te aiotte tehdä sen varmistamiseksi, että vaihtoehtojakin kehitetään niin, että ei pelkästään viedä eteenpäin sellaisia asioita, joiden osalta sanotte, että yleisö on väärässä tai internet on väärissä, väärässä. Miten aiotte etsiä turvallisempia vaihtoehtoja? Tästä en ole kuullut yhtään mitään on väitetty, että tässä Gardasil rokotteessa on alumiinia mukana, ja tätähän ei tietenkään haluta. Kenties te haluat, että siihen löytää vaihtoehtoja. Miksi tästä asiasta ei kuulla täällä mitään? Toinen seikka, joka on hieman minua häiritsevä, on se, että yksikään teistä ei ole puhunut Kreikan tilanteesta. Siellä nähdään, että tartuntatautien määrä tällä hetkellä kasvaa. Tämäkin on, on suuri huolenaihe ja tämän pitäisi olla suuri huolenaihe sellaisille instituutioille kuin ECDC. Miten tähän nyt puututaan? Miten varmistetaan se, että Kreikan ongelmat eivät entisestään mm, vakavoidu? Tässä olemme kuulleet pelkästään rokotteista, niiden käytön kannustamisesta, mutta on erittäin tärkeää, että sellaisetkin tahot kuin ECDC sanovat, että tällaiset asiat ja ongelmat Kreikassa, niihin täytyy puuttua, ei pelkästään sanomalla, että tarvitsemme enemmän rokotteita, vaan myös toisenlaisella politiikalla. Mr. Demesmaker. Twee, uh, twee korte vraagjes. Uh, ik hoorde zeggen dat uh, uh, er problemen zijn met de productie van sommige muutama lyhyt kysymys. Täällähän on joitakin ongelmia koskien rokotusten tuotantoa joidenkin rokotusten osalta, mutta mistä se sitten riippuu? Onko tämä käytännön ongelma, taloudellinen ongelma? Minkä tyyppisiä nämä ongelmat ovat? Sitten puhuttiin erityyppisten tartuntatautien pesäkkeistä rajoilla. Me puhuttiin Ukrainasta – Olen monta kertaa käynyt näissä maissa. Puhuttiin poliosta, TBCstä, tuhkarokosta. Terveysongelmat ovat tärkeitä näissä maissa ja se on suuri riski erityisesti näiden maiden kansalaisille, mutta myös meille, koska nämä maathan ovat Brysselistä kolmen tunnin lennon päässä. Mitä me voimme tehdä, mitä meidän pitäisi tehdä? Joo, Kiitoksia ja seuraava. Vielen Dank. Ich glaube, Kiitoksia. Uskoakseni on tullut selväksi, miksi tämä tilaisuus järjestettiin. Nimittäin siksi, että rokoteverkostossa EU:ssa ja erityisesti omassa niin on aukkoja. Ihmiset eivät jaksa enää rokottaa itseään tai muita puhutaan rokotehaitoista ja sanotaan, että lapsia ei kannata enää niinkään rokottaa, mutta te osoititte, mitä yksittäisten potilaiden osalta voi tapahtua. Vuonna 2013 olemme alkaneet katsoa rajat ylittäviä tapauksia, niitä oli 1280. Miten tämä direktiivi on johtanut siihen, että komissio, sen virastot ja myös lääkevirasto koordinoisi asioita entistä paremmin. Eli miten asioita, asioissa on petrattu. Mitä tulee sitten rokottamiseen? Totta kai tässä voidaan sysätä syy jäsenvaltioiden kontolle. Voivatko WHO ja virastot kenties edetä tässä asiassa? Ja jos kyllä, niin mitkä ovat tarvittavat askeleet tähän? Miten voidaan lisätä rokotettujen ihmisten prosentuaalista osuutta ja näin lisätä rokotesuojaa ja kattavuutta? Me puhumme täällä rajat siitä, että antibioot tien käyttöä pitäisi vähentää, mutta sitten taas toisaalta meillä on näin paljon hankaluuksia rokotusten osalta. Eli kiitos vielä esityksestänne. Catchpole. Thank you very much, Mr. Pedicini. Kiitoksia, edustaja Pedicini. Grazie, presidente. Jo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kolme kysymystä. Yritän olla lyhyt sanainen emmehän ole täällä nyt valvomassa sitä, kuinka hyödyllisiä rokotteet ovat. Tunnen, tiedämme kyllä, että monet ovat olleet hyvin historiallisia ja pelastaneet paljon ihmisiä ja, ja että monia sairauksia, kuten polio, hepatiitti ja kokoristus ja hepatiitti B. Emme kuitenkaan ymmärrä, kuinka on niin, että jotkut rokotukset ovat joissakin maissa vapakollisia ja toisissa maissa niitä vain suositellaan ottaen huomioon, että rokotus kattavuus maailmassa on nyt tunnettu maakohtaisesti ja tautikohtaisesti. Voidaanko selvittää tautitapausten ja kattavuuden välinen linkki? Ja, ja maissa, joissa ei ole pakollisia rokotuksia, voidaanko tätä verrata tilanteeseen maissa, joissa on pakollinen roko, pakolliset ro- rokotukset? En tiedä tätä kaikkien maiden osalta, mutta Italian osalta meillä on neljä pakollista rokotusta. Pienille lapsille ne annetaan yhdessä piikissä. Siellä on myös kaksi vaihtoehtoista rokotetta, hemofilus tyyppi V ja, ja hinkoyskä. Ei-pakolliset rokotteet ovat saatavina vain tai eivät ole satuneena yksittäisesti. Tämä on meidän mielestämme hyvin vakava asia. Siksikin, että yhteisen rokotukset voivat aiheuttaa ongelmia immunitaariselle järjestelmälle. Tässä, tästä menettelystä tulee myös turhia kustannuksia. Yhteiskunnalle 114 miljardia euroa vuodessa. Nimittäin, onko muissa jäsenvaltiossa käytäntöjä, jotta mm, jotta rajoitettaisiin tämän tyyppistä julkisen varojen tuhlausta. Sitten rokotteiden haittavaikutus luettelo on aika pitkä. Usein toistetaan, että kyseessä on vahingossa tapahtuneet tilanteet ja että tapauksia vähän niin kuin normaalilääkkeiden kanssa. Mikään lääkeviranomainen ei kuitenkaan pakota koko väestöä käyttämään tiettyjä lääkkeitä – missä määrin vanhemmille kerrotaan mahdollista rokotteiden haittavaikutuksista ja miten sitä voidaan luottaa tutkimusten riippumattomuuteen, kun tutkimukset usein tehdään samassa talossa, missä rokotuksetkin. Siis rokotteet. Uh, uh, Kiitoksia. Nyt tuli monta kysymystä. Voimme varmaan aloittaa nyt vastauskierroksen sitten. Your interest. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja kysymyksistä. Yritin kirjata kysymyksiä ylös. Kiitos kysymyksestä. Ja kysyttiin, miten Euroopan parlamentti voi auttaa. Se, että puhutaan rokotteiden terveysarvosta on tärkeää, mutta on myös potentiaalisia asioita, joita voidaan tehdä valvonnassa – ja siinä, että katsotaan, miten saavutetaan erilaisin aloitteen väestöryhmät, jotka jäävät näistä palveluista usein paitsi. Eli tässä piilee varmasti mahdollista lisäarvoa. Sitten vastauksena kollegalle, joka puhui toiseksi. Avoimuus, läpinäkyvyys on kaikessa hyvin tärkeää. Ja mielelläni tulisin takaisin puhuisin koko kokouksen ajan siitä, mitä teemme. Mutta tänään minua pyydettiin puhumaan vain rokotteista. Mielelläni puhumme siitä, minkälaista tukea annamme Kreikalle ja muille hankalassa tilanteessa olevalle maalle. Tarvitaan avoimuutta, hyvää tiedettä. Tässä viitattiin myös huonoon tieteen, huon, tieteen tekoon. Meidän täytyy tuoda esiin hyvän tieteen teon tuloksia. Alumiini esimerkiksi. Sitä on käytetty rokotteissa lähestulkoon rokotteiden käytön alkuvaiheesta lähtien, eikä selkeitä merkkejä ongelmista ole ollut, vaan päinvastoin se tehostaa rokotteen tehoa. Mutta tässäkin tarvitaan todella selkeää avointa tie- tiedettä, joka osoittaa, että vaaroja ei tältä osin ole. Sitten hinkuyskä. Siihen on liittynyt tiettyjä tuotantoon liittyviä ongelmia. Sitten esitettiin kysymys siitä, miten pääsisimme eteenpäin väestöryhmien kanssa, jotka jäävät rokotteiden ulkopuolelle. No, silloin kun on hyvä näyttää siitä, että asiat toimivat hyvin, josta on tietoa, josta tiedotetaan, ja käytämme näitä tapauksia sitten esimerkkinä, on hyvä. Esimerkiksi Bulgariassa on tehty hienoja pilottihankkeita romaniväestön välittäjien avulla. Tätä kautta on saatu aikaan edistystä ja näin voitaisiin kenties toimia myös kaikissa muissa maissa. Voidaanko sitten rokote, rokotuskatetta ja tapausten määrää verrata? No kyllä, meillä on aika hienostuneitakin matemaattisia laskentamalleja sille – minkälaisella kattavuudella voidaan tautien lisääntyminen estää. Täällä puhuttiin influenssarokote katteesta ja sitten tuhkarokko kattavuustavoitteesta. Nämä luvut pohjautuvat varsin vahvaan tieteelliseen näyttöön siitä, kuinka laaja kattavuus tarvitaan, jotta tartunnat voidaan estää. Mutta se, miten näihin tasoihin päästään, on sitten asia erikseen. Sitten puhuttiin rokotteiden pitkästä haittavaikutusluettelosta. No luettelo meillä on olemassa. Tämä on kuitenkin keskustelu, jota pitää jatkaa. Mielenkiintoista on, että tietyn tyyppisten rokotteiden haittavaikutuksista voidaan sanoa, että kaikki henkilöt, jotka ovat allergisia kananmunille, eivät voi käyttää sitten rokotetta. Mutta näin ei kuitenkaan tutkimusten mukaan ole, joten tässä on tällainen varovainen lähestymistapa. No, nämä olivat nyt kysymykset, jotka itse sain kirjattua ylös ja kävin nämä nyt nopeasti läpi, mutta ehkä, ehkäpä kollega jatkaa. Kiitoksia, kiitos näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Haluaisin aloittaa siitä, jonka Rova Kadenbach mainitsi, eli mitä me voimme täällä parlamentissa tehdä. Parlamentilla on tärkeä rooli edistää politiikkaa, valvoa täytäntöönpanoa, ja käydä vuoropuhelua jäsenvaltioiden välillä, olla yhteydessä jäsenvaltioihin. Erittäin tärkeää on varmistaa rokotteiden saatavuus ja varmistaa se, että asia pysyy näkyvänä asianmukaisella tavalla. Ja parlamentti voi myös auttaa valvomaan tilannetta ja tunnistamaan niitä ongelmia, joita ajan suhteen tulee, kun ajatellaan rokotteiden tehokkuutta ja rokotekattavuutta. kattavuutta. En usko, että meillä oli mitään kaupallista puhu, puhetta tässä. Me vain johdantopuheenvuoroissamme ö, otimme tällaisen tieteellisen lähestymistavan. Ja haluaisin vahvistaa sen, mitä kollegakin tuossa totesi. Me perustamme kaikki lausuntomme tieteelliselle pohjalle. Te voitte löytää useita ö, huhuja pahoista haittavaikutuksista ne täytyy ottaa huomioon, ne täytyy analysoida, mutta sitten kun nähdään, että ne eivät perustu mihinkään tieteelliseen todisteaineistoon, niin niistä täytyy päästä irti. Meidän pitäisi puhua asioista, jotka on todennettu tutkimusten kautta. niin, että osoitetaan, että rokotteet eivät, ole, rokotteet eivät liity haittavaikutuksiin. Esimerkiksi elohopean tai alumiinin läsnäolo rokotteissa on monia muita esimerkkejä. WHO on aikaisemmin tehnyt näitä tutkimuksia ja meidän täytyy sanoa, että parhaat tiedetutkimukset tulevat riippumattomilta tutkijoilta, jotka eivät ole yhteydessä lääkefirmoihin, mutta eivät itsenäiset tutkimuksetkaan aina ole niin tieteellisellä pohjalla, joten meidän ei pitäisi enää tästä puhua, kun me osoitamme tieteellisen tutkimuksen avulla, että jotain ei tapahdu ja me edelleen pyydämme lisää tieteellistä todistusaineistoa. Tiede ei voi enempää sitä aina toimittaa. Meillä on tästä tulossa noidan kehä ja me emme ikinä pääse siitä pois loikkaamaan. Emme koskaan. Tämä on hyvin yksinkertainen asia. Sitten tämä toinen kysymys eli huolenaiheet Ukrainasta ja rajavaltiosta. Ongelma on merkittävä. Meidän täytyy huolella seurata tilannetta ja kaikista paras turva on se, että saadaan asianmukainen rokotesuoja niiden tautien osalta, joita voidaan ennaltaehkäistä rokotteiden kautta, niin että voimme Euroopan unionin kansalaisia suojella ja toisaalta myös auttaa Ukrainan kansaa suojaamaan itseänsä näiltä, näiden tämän vakavan kriisin aikana. WHO on oma yhteistyöohjelmansa Kreikan kanssa. Sitä on pantu täytäntöön viimeisten 4-5 vuoden aikana. Olemme tehneet yhteistyötä Kreikan kanssa terveys, terveydenhuoltojärjestelmän uudelleenjärjestelyn suhteen ja olemme sen kautta yrittäneet parantaa rokotekattavuutta ja myös saada kaikista köyhimmät rokotussuojan piiriin. Tämä ei tietysti ole ollut helppoa, mutta sen osalta, miten nyt tiedän näistä hankkeista, niin voin todeta, että edistystä on saavutettu merkittävällä tavalla viimeisten vuosien aikana. Tietysti kokonaistilanne vaikuttaa tällä sektorilla saavutettavaan tulokseen. Kenties ne eivät ole kovin kestävällä pohjalla, mutta meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Sitten rokotekattavuus ja tautien tarttuminen. No täytyy vielä kerran korostaa sitä, että me tiedämme, miten suurella rokotuskattavuudella saadaan aikaiseksi väestölle hyvä suojataso. Ei ihan sattumalta sanota vain, että 75 prosentin kattavuutta pidetään tavoitteena. Meillä, meidän, mehän voisimme järjestää ad hoc-konferenssi tästä asiasta. Öö, tästä on tehty tutkimuksia. En ole tietoinen haittavaikutuksista, jotka liittyvät yhdistelmärokotusten käyttöön. En tunne tällaisia haittavaikutuksia tai muita. Tämä on tietysti huolenaihe. Me voimme olla huolestuneita kustannuksista, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös ne kustannukset, joita syntyisi, jos tulisi aikokalvon tuloehdus epidemia tai joku muu vastaava epidemia. Meidän täytyy siis pystyä tarkastelemaan kolikon molempia puolia ja tehdä asianmukainen tilannearvio sen pohjalta. Luulenpa, että lopetan nyt tähän. Want to add something? Yksi haluakohan komissio lisätä tähän jotakin? Briefly, um, I can... Lyhyesti voin täysin tukea sitä, mitä kollegat sanoivat eh, eh, parlamentin jäsenten roolista rokottaminen kuuluu kansallisiin toimivaltuuksiin ja jäsenvaltioiden on täytäntöpantava suunnitella ja täytäntöpantava rokotusasiat. Euroopan parlamentin jäsenten rooli omissa maissaan on tässä hyvin tärkeä siis. Paljon niin kiinnostusta kuuluu parlamentin jäsenten kysymyksessä sama paljon kirjallisia kysymyksiä koskien rokotteita. Erityisesti on pyydetty yhteisiä rokotusohjelmia ja sitä voisimmeko koordinoida tätä paremmin, mutta Tämä ei todellakaan ole meidän toimivaltuuksiin kuuluva asia, vaan asia kuuluu jäsenvaltiolle. Ja parlamentin jäsenellä on siellä tämä tärkeä rooli. Sitten nämä kommentit, joiden mukaan emme ota tosissamme kansalaisten huomiota. No, tietenkin on tärkeää kuunnella kansalaisia, mutta voin myös korostaa sitä, että täällähän me tarvitaan tosiasiin tieteeseen perustuvaa tietoa. Meidän politiikamme pitää perustua näytölle ja tämä on vastaukseni tähän kommenttiin sitten. Kreikan osalta meillä on toimia tässä, meillä on turvallisuuskomitea niin, että voidaan toimia, kun ongelmia nousee ja aivan hiljattain meillä oli konsultaatio neljän maan kanssa, joihin maahanmuuttokysymykset eniten osuvat ja olemme auttaneet eh, niitä terveysturvallisuuskomiteassa niin, koskemaan näitä maahan turvapaikkavälineitä. Me pyrimme luomaan yhteyksiä olemassa olevien politiikan alojen välillä myös muualla, muiden, muualla, muilla aloilla komissiossa, ei välttämättä terveyden alalla, vaan myös sisäasioiden pääosastossa, jossa meillä on nämä turvapaikkarahastot. Sitten rokotteiden puutteesta. Olemme tästä juuri keskustelleet Emman kanssa ja kollegoiden kanssa lääkeyksiköissä ja, ja terveyspääosaston kanssa, niin että sinne kokonaisnäkemyksen tilanteesta. Meillä on aikomuksia keskustella myös teollisuuden kanssa ja pohtia, mitkä ovat puitteiden takana, ovatko ne tuotantoon liittyviä ongelmia vai muun tyyppisiä ongelmia jäsenvaltioiden kanssa. Tällainen työkin on siis vielä kesken. Thank you very much. Uh, and... Kiitoksia. Uskoisin, että voimme nyt päättää tämän kohdan käsittelyn, mutta ennen kuin lopetan kokouksemme, minun täytyy palata vielä kohtaan 17, koska unohdin sanoa sen osalta sen, että koordinaattoreiden suositukset on jaettu sähköisesti. Jos vastalauseita ei esitetä, niin, esitetä, niin suosituksia voidaan pitää hyväksytyinä. Ja muistuttaisin vielä, että seuraava kokous on 22. kesäkuuta. Meillä on yhteis, yhteinen julkinen kuuleminen strategisista kehitystavoitteista Deven ja Edmin välillä. Ja Brysselissä tapaamme seuraavan kerran 25. päivä kesäkuuta aamulla. Kiitokset kaikille ja voimme päättää pitkän tämänpäiväisen kokouksemme. <laughs>